Right, good afternoon everybody. Iltapäivää kaikille. Jatketaan. jatkemme kokousta, koska tässä on tietty äh, aikaraja, johon olemme sitoutuneet. Äh, äh, komissaari Munilla oli tämä normaali Kuplavesionnettomuus, niin kuin täällä tapana minullakin oli aamulla tällainen. Viides päivä lokakuuta järjestimme seminaarin valtion tuista. Ja, sitten, ja tässä oli toinenkin hänellä juuri ohjelmassa meidän kanssamme. Mutta nyt hän on täällä sitten ihan pelkästään kertomassa meille meille vuoden 2000 komission toimintaohjelmasta. 12 minuuttia. Kiitoksia kovasti Sharon, että jälleen kutsut minut tänne valiokuntaan. No jaa, minäpä kerron teille, miten minä näen työn kilpailu saralla tulevana vuonna. Mutta ensin haluaisin kuitenkin mainita, ja nyt ole väärässä, niin huomenna te hyväksytte päätöslauselmanne 2009 kilpailu, vuotuisesta kilpailu. Kertomuksesta olen kiitollinen teidän osallistumisestanne merkittävällä tavalla ja varsinkin kiitän esittelijää herra Eppinkiä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Aluksi puhun meidän 2011 työohjelmastamme. Mainitsen ensin kartellipolitiikamme. Se on erittäin keskeisessä asemassa meidän toiminnassamme rikkomuksia vastaan yhä tärkeämpää, mutta näinä vaikeina aikoina, koska emme voi sallia, että talous kärsi vielä enemmän näistä käytänteistä. Tänä vuonna me olemme tehneet jo kuusi päätöstä, viimeisimpänä lentorahti päätös, siinä oli kuusi lentoyhtiötä ja 800 miljoonaa kaiken kaikkiaan mukana. Tee muitakin esityksiä vielä ennen puvuottakin vielä, ainakin ensi vuoden saa kuluessa. Toivottavasti te tuette meidän suuntaustamme tässä. Viime päätösten isot sakot jälleen johtivat vilkkaaseen keskusteluun, niin siksi haluaisin vielä toista yhden periaatteistamme, nimittäin sakkojen täytyy olla riittävän korkeita, jotta syntyy pelotetta – mutta ei liian korkeita kuitenkaan, että yritykset menevät konkkaan. Tässä meidän täytyy miettiä tilannetta tietenkin nykytilanteessa, ja komissio onkin ryhtynyt toimikitoksia kovasti tänäkin vuonna, että voimme hyväksyä toimenpiteitä maksukyvyttömyysasioissa ja mietitään kriteereitä. Joka tapauksessa kriisi ei ole muuttanut eikä muutakaan tärkeintä viestiä, niin nimittäin, että yritykselle paras tapa välttää sakkoja on pysyä kaidalla tiellä. Ja minä jatkan tällä tiellä minäkin. So, regarding antitrust, our action going forward will also... Sitten kilvarajoituksissa me teemme ihan samoin. Tarkoituksena on lähinnä, että jatkan samoin kuin tänäkin vuonna, että yhteismarkkinoilla ei voida ajatella mitään yksityisiä esteitä kilpaitulle. Ja talous on vahvistanut sen, että usein saadaan hyviä tuotteita ja parhaita palveluja hyvään hintaan. Esimerkiksi IT-alalla televiestinnässä, energiassa, maksujärjestelmissä jatkamme tätä selvitystyötä. Tieto- ja viestintätekniikka on erittäin tärkeässä asemassa. Kun ajatellaan tämän alan dynamiikkaa, niin se on yksi valtti myös taloudessamme. Me olemme tänään aloittaneet myös muodolliset menettelyt. Google-tutkinnassa haluaa tehdä aivan selväksi sen, että tämä ei tarkoita sitä, että ehdottomasti olisi olemassa ongelmaa. Nyt oli jo varhaista sanoa siitä mitään. Mutta me kyllä tutkimme seikkaperäisesti mahdolliset huolet, jotka liittyvät Googlen käyttäytymiseen, erityisesti miten tuloksia esitellään. Jos ajatellaan kilpailuja jo kaikkien toimijoiden osalta, niin meidän täytyy tämä säilyttää jatkossakin myös pienten toimijoiden osalta. Energialalla olemme saattaneet päätökseen 2007 tutkinnan ja huom- käynnistäneet tällä alalla muitakin tutkintoja, niin että voidaan avata kansalliset markkinat kilpailijoille ja näin asiakkaat saavat tuloksekkaita vaihtoehtoja. Tänä vuonna olemme antaneet kaksi päätöstä nyt rakenteellisiin korvauksiin. Me jatkamme tätä työtä avoimissa tapauksissa ja seuraamme alaa tarkkaan. Tämä logiikka koskee myös televiestintämarkkinoiden vapauttamista. Mukana on mahdollisia ongelmia muun muassa katteissa Puolassa ja Slovakiassa. Mainittakoon myös maksujärjestelmät, siihen liittyvät tapaukset. Mastercard-sopimuksen jälkeen 2007 me olemme markkinatestanneet myös Visa Euroopan sitoumuksia ja me seuraamme tilannetta myös yritysten monenkeskisissä vaihtomaksuissa, luottokorteissa. Kain, myös komission jäsen Barnien kanssa me pyrimme seuraamaan sääntöpuolta niin, että yksittäinen maksualue saatetaan päätökseen ja edistää kilpailua eikä tule korkeampia hintoja sen sijaan. Tämä on yksi niistä tapauksista, oikeastaan useistakin tapauksista, missä sääntely ja kilpailu kulkevat käsi kädessä tulevina kuukausina. Sitten näiden sisältökysymysten lisäksi kartelleissa tai kilparajoituksissa minä uskon, että prosessi jolla kun tutkinta suoritetaan erittäin tärkeä, niin, että yrityksellä on oikeus puolustukseen ja sitä oikeutta on kunnioitettava aina. Minä olen vakuuttunut, että meidän systeemi tarjo- järjestämme tarjoaa nyt jo hyviä takuita, mutta nyt täällä haavamme miettimme myös, missä olisi kohentamisen varaa myös kuulemisen perusteella, jonka aikaisemmin suoritin tänä vuonna, niin että jatkuvasti parannamme järjestelmäämme niin ensi vuonna aiomme ottaa käyttöön myös parhaat käytänteet kilpailurajoitusmenettelyissä. Fuusiovalvonnassa EUn kilpailuoikeus edellyttää yrityksiltä sitä, että ne ovat kurinalaisia ja valmistautuvat maailmanlaajuisen kilpailuun. Me haluamme, että Euroopan yritykset ovat johtoasemassa maailmalla, mutta se edellyttää, että ovat myös kilpailu asioissa johtoasemassa sisämarkkinoillamme. Taantuma on vaikuttanut fuusioihin tänä vuonna. Meitä on noin 260 ilmoitusta tullut toivottavasti, kun verrataan viime vuoteen, niin ehkä jotain lisäystä tulee vielä viime vuoden lukuihin verrattuna. Ja samoja kriteereitä käytämme myös tänä vuonna. Esimerkiksi meillä oli vain neljä toisen vaiheen fuusioselvitystä selvitystä Unilever Sarali ja Syngenta Monsanto tapauksen ne saatettiin päätöksen viime viikolla, kun taas Olympic Ijean tapaus saatetaan päätökseen ensi vuoden alkupuolella. Sitten asia, siitä puhuin viime kerralla. Minä kerron luvuista tarkemmin, mikä on tuen suuruusluokka kriisissä ollut rahoituspuolella ja muualla. Huomenna Esitän kollegiolle myös vertailutaulukon, tulostaulukon siinä, että valtion tuki, ja jos se on kasvanut, se johtuu siihen, että tuki on annettu rahoitusalalle. Muilla aloilla on ollut suurempaa vakautta. Päätöslauselmassanne liittyen meidän 2009 vuotuisen kilpailukertomuksen pyysit, että komissio arvioisi toimenpiteiden vaikutusta. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Kun Viimeksi olin täällä valiokunnassa, annoin sen jälkeen yksiköllinen tehtäväksi tehdä seikkaperäinen erittely toimenpiteistä rahoitussektorilla ja te saatte sen ensi vuoden alkupuolella. On välttämätöntä, vaikkakin hankalaa, kun tiedetään, että päävastuu näiden toimenpiteiden tehokkuudessa on hallitusten harteilla. Komissiossa puolestaan meidän pitäisi arvioida tukea nimenomaan kilpailusääntöjen mittatikkua vasten. Mutta emme voi kaikkia yksityiskohtia kuitenkaan käsitellä missä määrin niitä käytetään kansallisella tasolla tehokkaalla tavalla, mutta me teemme parhaamme niin, että saatte tällaisen arvion, kun jotkut täällä sitä pyysivät viime kerralla. Sitten valtiotuen tilapäinen järjestelmä kriisin alussa. Se on poikkeuksellinen järjestelmä määritelmänomaisesti, se ei kestä ikuisesti ja nyt on hyvä valmistautua jo siirtymiseen normaaliseen normaaliin markkinajärjestelmään. Miksi se vähittäinen siirtyminen, kuten Reen totesi eilenkin, kun ennusteista puhuttiin, on jo elpymisen merkkejä, mutta edelleen epävarmuus jatkuu, varsinkin johtuen tilanteesta rahoitusmarkkinoilla ja työmarkkinoilla. Me kaikki seuraamme tätä markkinoiden reagoimista, kun budjettia vakautetaan varsinkin joissakin euroalueen maissa. Huomenna minä esitän kollegiolle, että joitakin tilapäisiä toimia vielä jatketaan ensi vuonna. Esitys poistaa pikkuhiljaa joitakin tarpeettomia toimia, mutta siinä tuetaan kuitenkin yritysten ponnisteluja viedä ja innovoida vaikeina aikoina. Se auttaa myös pankkejammekin niin että ne selviytyvät tilinpäätösongelmissa. Jos markkinaalisuhteet sallivat, palaamme normaalin päiväjärjestykseen valtion tuissa ensimmäinen tammikuuta 2012 alkaen, eli ensi vuoden aikana olisi hyvä, jos voisimme täälläkin keskustella meidän esityksestämme, että päästään normaaliin päiväjärjestykseen valtion tuissa. Työohjelma 2011 määrittelee useita aloitteita minun sarallani, mukaan lukien muun muassa kilpailurajoitusvahinkojen määrittely määrällisesti ja valtiotuki liittyen myös eri toimenpiteitä, suuntaviivoja myös ETS varten, suuntaviivat meriliikennettä varten ja myös telakkateollisuutta varten puitteet ja arvioidaan myös valtion tukia lentokentille ja lentoyrityksille. Ja tämän lyhyen alustuksen haluaisin ottaa esille kolme aloitettamme, jotka aion hyväksyä ensi vuonna. Ensinnäkin tarkastetaan suuntaviivoja. Ensimmäinen liittyy yleishyödyllisiin talouspalveluihin ja toinen puolestaan horisontaaliseen yhteistyösääntöihin. Ne oikeastaan hyväksytään ihan tulevina viikkoina vielä tämän vuoden puolella. Ja kolmanneksi haluaisin vielä puhua myös meidän aloitteistamme, jotka liittyy joukkokanteisiin. Ensinnäkin yleisölliset talouspalvelut. Me hyväksymme 2005 jo paketin, niin kutsutun Montipaketin, niin että saadaan suurempaa oikeusvarmuutta varmuutta näissä palveluissa ensi vuonna. Me tarkastelemme uudelleen tätä pakettia, jotta sitä voidaan rukata ja kohentaa. Tämä perustuu kertomuksiin, joita jäsenvaltiot toimittavat ja myös siihen kuulemiseen, joka syyskuussa saatettiin päätöksen. Erityisesti minä haluaisin selvittää eroa, joka liittyy yleisöllisiin talouspalveluihin ja yleisöllisiin palveluihin. Haluaisin myös tehdä eron siinä, milloin valtiotukia voidaan käyttää näille julkiselle palvelulla. Kollegiossa hyväksytään kyllä päätökset vielä mutta sitä ennen arviointikertomus toimitetaan parlamentille ja muille toimielimille ja jäsenvaltioillekin. Toivottavasti voin lähettää sen arviointikertomuksen jo ensi vuoden alkupuolella. Sitten vielä yksi aloite, joka liittyy erotettuun tarkistukseen liittyen horisontaalisen yhteistyösääntöihin. Me keskustelimme siitä viime viikolla. Te tiedätte, että siellä on kaksi tärkeää elementtiä liittyy standardien määrittelyyn ja tiedonvaihtoon. Molemmat ovat kilpailusääntöjen mukaisesti, silloin kun ne ovat oikeudenmukaisia, läpinäkyviä ja näin pyrkivät paremmin palvelemaan asiakkaita. Aion hyväksyä tai kollegio hyväksyy nämä uudet suuntaviivat vielä ennen vuoden loppua. Sitten lopuksi vielä yksityisestä täytäntöönpanosta yhdessä kollegojeni Reding ja Tallin kanssa. Olen toimittanut kollegiolle tietoja näistä periaatteista, jotka liittyvät aloitteisiin suojella E, meidän Euroopan unionin kansalaisten ja yritysten oikeutta saada oikeutta, kun he pyrkivät välttämään riitamenettelyn väärinkäyttöä. Ensimmäisenä askelena me käynnistämme kuulemismenettelyn, kuulemme mitä sidosryhmät sanovat tästä ja sitten mietit yhteisiä periaatteita tulevia aloitteita varten. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, komissio hyväksyy yhteisestä joukkokanteesta päätökseen 2011 ja niissä puitteissa sitten voi myöhemmin tehdä erityisen ehdotuksen liittyen kilpailurajoituskanteisiin. Voin vahvistaa tälle valiokunnalle, kuten jo alussa kuulemisessakin, että parlamentti kyllä saa kaiken tiedon lainsäädäntömenettelyn mukaisesti ja toivottavasti tuette aloitteissamme. Kiitos. Thank you, thank you very much, Commissioner. Kiitoksia kovasti, herra komissaari. Seuraavat henkilöt ovat pyytäneet puheenvuoron. Ja ehdotan, että, että otetaan kysymys-vastausrytmillä. Me pyydetään pitämään sekä kysymykset että vastaukset lyhyinä, että saadaan dynamiikkaa kehiin. Seuraava lista. Uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Infelt, Werner Langen, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prosedo. Anybody else want to come in? Joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron. Selvä. Siinä, Jose. Eh, Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Kuten jo aikaisemminkin kerroin, oikeudenmukaiset säännöt ovat tärkeitä tälle komission jäsenellekin, niin varsinkin nyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja myös vielä enemmän kuin sitä paitsi kilpailuasioista vastuussa komissiossa, eli siksi näitä määräyksiä täytyy noudattaa. 27. marraskuuta te kerroitte, että Espanja ei pystyisi soveltamaan sitä, mistä oli päätetty jo, ja, ja epäilitte myös, että tarvittaisiin ehkä vielä lisäsuunnitelmia. Seuraavana päivänä pääministeri haluaisi, että te kertoisitte kantaanne sanoivat, että voisitteko vahvistaa teidän julkilausumamme. Nyt meillä on hallituksen varapääministerin lausunto siitä, että me olemme menneet alaspäin muun muassa euron arvossa ja mitä kansleri Merkel on puolestaan esittänyt, että yksityiset sijoittajat osallistuisivat myös tähän pelastuksen 2013 täytyy miettiä näitä kysymyksiä, miten ne liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan, todennäköisesti liittyvät kilpailuunkin ja myös euron arvoon. Siksi minulla on kaksi kysymystä tähän liittyen, koska tämä ei ole mikä tahansa valiokunta. E, meillä on suorastaan kuin Titanic-laivan kaltaisia huolia jo talouden osalta. No, no se muy bien cuál era la pregunta. En oikein ymmärrä kysymystä. Vahvistatteko sen, että on olevassa epäilyjä Espanjan kyvystä noudattaa tätä suunnitelmia? Onko jonkinlainen B-suunnitelmankin? Että jos ajatellaan ensimmäisiä vaaroja ja riskejä ja kun euroa vastaan on hyökätty, niin ja mitä on Merkel puolesta sanonut siitä, että yksityiset sijoittajat olisivat täysivaltaisesti mukana 2013 alkaen, onko muita syitä? Ensinnäkin minä uskon, että meidän täytyy kaikkien tarkkaan seurata tätä eikä lisätä huolta markkinoiden kehitystä tällä viikollakin ja viime päivien aikana. Siksi meidän täytyy olla erityisen varovainen, miten myös sanoo julkisesti näkemyksen reaktioita. Tämä on kaikkien hyväksy, ja korostan, että tämä on kaikkien hyväksy, että ollaan selkeitä, yhteensovitetaan viestejä ja julkilausumia, kun niitä julkisesti esitetään, ja sitten toimitaan niin kuin Euroopan unionissa ja jäsenvaltiossa on päätettykin toimia tämän tyyppisessä tilanteessa kuin nyt olemme. Erityisesti jos tässä nyt Espanjasta kysytään tai hallituksesta, minä toistan mitä sanoin aikaisemmin, että ha, Espanja tekee mitä täytyykin tehdä. Eli vakautetaan budjettia, uudistetaan rahoitusjärjestelmää, varsinkin säästäkossa järjestelmää, niin siinä parannetaan myös työmarkkinoita ja on sidottu, kuten on pääministerikin usean usein olen todennut, kuten viimeksi lauantainakin, että mietitään myös eläkejärjestelmää, että näinkin voidaan vahvistaa talous, taloutta. Ja keskipitkällä pitkällä kaudella talousvahvistus Espanjassa. Nyt Espanja tekee mitä pitääkin tehdä, se on vaikeaa, mutta kuitenkin päättäväisesti niin tekee. Minusta on hyvä näin. Ja se ansaitsee tuen sekä Espanjassa että Espanjan ulkopuolella. Se on juuri toistettukin ECOFin neuvostossakin, että muutkin antavat tuen Espanjalle toivottavasti. Kaikki poliittiset voimatkin voivat antaa sen tuen. Eurooppalaisina vastuunkantajina meidän täytyy tehdä kaikkemme, puolustaaksemme euroa, kun se joutuu hyökkäysten kohteeksi markkinoilta käsin ja järkevästi, fiksulla ja johdonmukaisella tavalla, kuten Ecofinissa on sovittu euroryhmässä tai neuvostossa tai missä muissakin elimissä, kuten parlamentissakin, että voidaan vielä parantaa emun toimintaa, tukea vaikeuksissa olevia maita, ensin Kreikkaa, Irlantia, kuten viime viikonloppuna tehtiin, ja jokainen tekee, hoitaa oman osuutensa, asettaa asiat tärkeysjärjestykseen myös emussa. Ehkä yhdessä näiden sääntelytoimien kanssa rahoitusmarkkinoilla, kun ne ovat olleet kriisiin asti valvonnan ulkopuolella. Meidän täytyy kaikkien toimia vakavalla, vastuunalaisella, yhteensovitellulla tavalla, että voidaan vakuuttaa markkinatkin siitä. Thank you, uh, Andreas. Kiitoksia, Andrea. Frau Vorsitzende, Herr Kommissar, zunächst mal möchte ich Ihnen aus... Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, herra komissaari, että tämä Googlen kartteli tai kilpailuoikeustapahtuma on nyt alkanut sitten vihdoinkin. Tähän on vaadittu jonkun aikaa täällä. Tietenkin tämä ei ole mikään ennakkotuomio, vaan tämä perustuu siinä selkeään tietoon, mitä täällä oletaan olevankin että tämä on sitten tämä, tämän etsintälaitteen koodisto ei aina kaikki ota huomioon, mitä sen pitäisi ottaa huomioon. Ja tämän pitää kyllä EU katsoa tämä asia. Ja uskon, että tämä vaikuttaa sitten myöskin yritykseen. Että yritykset pitää osoittaa luvut meille tämän asian suhteen, kuten komissio odottaa. Tämä me olemme kansalaisille vastuussa. Koska emme tietenkään tiedä tarkkaan, mitä tämän tämän laitteiston takana on, ja oikein vaadimme tätä heiltä. Niin tärkeää nähdä tämä. Mitä mekin olen nähneet jo, ja mistä olen erittäin tyytyväinen tämän kohta kaksi, mitä mainitsit täällä, nämä kartellit, että sanktioiden pitää olla tarpeeksi kovia, jotta voidaan sitten jälkikäteen myöskin aiheuttaa tällainen vaikutus, että niitä ei tapahdu uudestaan, mutta niinkään liian korkeita, että sitten taas joudutaan talousvaikeuksiin. Tästä varmaankin olemme samaa mieltä ja tätä myös parlamentti tukee. Mutta kysymys onkin sitten, että miksi komission on niin vaikea tämän järkevän lähestymistavan valaa tekstimuotoon, että se oikeusteksti, jossa on tämä ajatus mukana, vaikka suuntaviivoissa tai sitten kolme asetuksessa, jotta olisi oikeusvarmuus sen suhteen, että komissio tekee juuri sen, mitä täällä mainittiin jokaisessa tapauksessa. Ja toinen kysymys vielä, tämä onkin viimeinen kysymykseni. Kun puhuitte vihreästä kirjasta ja näistä ryhmäkanteista ja tähän liittyvästä uudesta vihreästä kirjasta, niin eikö ole niin, että komissio on tavallaan luopunut alkuperäistä suunnitelmastaan ja etsinyt uutta ratkaisua, joka sallii sen, että kuluttajat voivat liittyä yhteen, mutta pyritäänkin välttämään sitä, ettei tuolla amerikkalaisia olosuhteita tänne Eurooppaan. Tällä keskustelullahan on juuri se tarkoitus, että pyritään välttämään näitä amerikkalaisia olosuhteita. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Schwab. Kiitoksia, herra Schwab. Muistuttaisin siitä, että tämä tänään ava, virallisesti avattu, avattu prosessi Google äh, vastaan ovat näitä kilpailun rajoittamistoimia. Äh, Eh, valiokunta muistanee, että, että, että vuoden alussa saatiin, saimme kolme valitusta, jossa viitattiin tämän eh, hakukoneen eh, toimintaan ja osittain sitten myöskin siinä ohessa näkyviin mainoksiin. No, nyt olemme analysoineet nämä valitukset, olemme olleet Googlen kanssa läheisessä yhteistyössä. Google on hyvin hyvin toiminut yhteistyössä kanssamme, toimittanut tarvitsemamme tiedot ja äh, näin poispäin. Nyt olemme sitten tässä yhteydessä äh, saattaneet todeta, että käytettävissä olevien tietojen mukaan emme, äh, emme voi torjua nämä, näitä valituksia suoralta kädeltä, vaan että joudumme asiaa selvittämään ja tutkimaan paremmin, mikä on minusta parempi kaikille osapuolille, että meillä on prosessi, virallinen, avoin prosessi, että me enää toimi sitten epävirallisella tasolla ja Google on ilmoittanut tämän olevansa yhteistyöhaluinen myöskin tässä virallisessa oikeudenkäynnissä tai virallisessa, virallisen käsittelyn aikana. Se on tietysti erittäin tärkeää ää, meille. Ää, voin todeta, että teille ja kansalaisille, jotka Googlea käyttävät monta kertaa päivässä, että lupaamme, että, että, että katsomme asiaa pohjaa myöten ja jos jotain ongelmia on, siitä sitten äh, ilmoitamme. Tai siinäkin tapauksessa, jos ongelmia ei löydy kilpailupolitiikan kannalta. Ja kuten tote, totesitte, olen yhtä mieltä siitä, että, että sakon pitäisi olla riittävän korkea, jotta sillä olisi pelotevaikutus. Meillä on tietty äh, oikeusvarmuusjärjestelmässämme, meillä on oikeusperusta jonka mukaan voimme sitten näiden karteliratkaisujen perusteella sakkoja määrätä. Meidän ohjeemme ovat julkisia, kaikki kriteerit ovat kaikkien tiedossa. Myöskin sitten siitä voidaan lukea sakon määrä sen jälkeen, kun langettava ratkaisu on saatu Nämä ovat kaikkien tiedossa ja pyrimme tietysti olemaan tiukkoja ja tietysti tuomioistuimella on viimeinen sana sanottavanaan, joka kerta se on selvä, mutta aina kun jompikumpi osapuolista haluaa verrata oikeuteen tuomioistuimeen, tuomioistuimella on silloin lopullinen päätösvalta asiassa. Eli tämä, kaikki, olemme hyvin suojattuja. Myöskin, asiak- myöskin yritykset ovat hyvin suojattuja noin juridisesti. Järjestelmä on kestävä ja pitävä. Tietysti sitten yleissopimus ja Strasbourgin yleissopimus otetaan mukanaan, muka, mukaan tähän oikeus, oikeudelliseen puitteistoon. Sanotaan sen silloin aiheuttavan ongelmia. En ole yhtään samaa mieltä, koska me voimme ylläpitää samaa me tässäkin. Ja kuten Kuten meidän sakot, sakkopolitiikkamme menneisyydessä on osoittanut, useimmiten tuomioistuimet ovat samalla kannalla kanssamme. Mitä sitten tulee tällaisiin kanteisiin ja niihin korvauksiin, ää, ää, siitäkin oli ää, puhe, ää, kysymys tammikuussa. Ja siinä oli kolme komissaaria mukana. Vivian Redding, oikeuskomissaari, Dali, kuluttajasuoja, komissaarina ja minä sitten kilpailukomissaarina ilmoitimme tuolla parlamentille, että haluaisimme äh, kollegiolta äh, äh, sovun tällaisista yleisistä ryhmäkannekorvausjärjestelyistä. pitää, ei kysymys ole pelkästään paremmasta, paremman koordinaation tarpeesta, vaan me tarvitsemme yleisesti ottaen yhdenmukaisen käsittelytavan koska eri maissa on eri käsittelytavat, eri oikeus, äh, perinteet. Meidän täytyy äh, äh, komission tasolla tätä asiaa sitten yhdenmukaistaa. Ja, ja sitten konsultaatioiden perusteella sitten muodostamme yhteisen kantamme, kollegion kannan. Tulee sitten tietysti informoimaan parlamenttia – ja äh, äh, myöskin sitten esittelemään aloitteeni tällaista ryhmäkanteiden yksityisestä ajamisesta. Tämä on tietysti no, tulee olemaan sitten yhteispäätösmenettelyn alainen äh, menettely. En tietysti voi lähteä ennakoimaan tämän aloitteen tulevaisuutta ja kohtaloa, mutta ainakin voitte olla varmoja sitä, siitä, että minä tulen tarkasti ajamaan sitä, ettei näitä tuomme oikeuskäytännössä olevia aukkoja hyväksikäytetä. Buenas tardes, señor comisario. Hyvää iltapäivää. Pari kysymystä vielä liittyen FLOP-järjestelmään B-suunnitelmaan Espanjassa. Noin kolme viikkoa sitten Kahadel Surin johtaja totesi, että FROP on johtanut siihen, että siellä on jätetty palkkoja maksavat työntekijöille tästä säästökassassa, eikä anneta luottoa yrityksellekään. Onko se huomattu komissiossa? Onko tämä epäreilua kilpailua rahoituslaitoksissa? Ja toisaalta toinenkin kysymys, tähän lopetankin. Jotkut säästökassat ovat saaneet rahaa Fropista tästä pelastussuunnitelmasta, niin tarjotaan jopa 4,5 prosenttia korkoa esimerkiksi Kaisar Katalunia. Kun tällaisia suunnitelmia tehdään asiakkaille tarjouksia, niin onko tämä myös epäreilua kilpailua? Muchas gracias, señor Tremosa. Felicidades por los resultados. Kiitoksia hyvistä tuloksista myös sunnuntain vaaleissa. Eh, yo creo que las entidades financieras... Minä uskon, että jos haluavat luottua tarjota, niin maksatkoot palkkansa myös yrityksellä. Aika omituinen rahoituslaitos antaa luottoa, mutta ei palkkoja maksa työntekijöilleen. Hiukkasen ristiriitaista minun mielestäni. Jos sitten on näitä hyväksyttyjä tukia annettu joillekin laitoksille, niin joskus on yks, julkista pääomaa tietyin ehdoin, mm, näin suuntaviivossakin on todettu, tai sitten niitä tulee myös siinä, että on kansallisia suunnitelmia tai yksittäisiäkin lupia myönnetään myös kilpailupääosastolla tehdään yksittäisiä päätöksiä. Joskus on kyse puolestaan takuista, joskus annetaan tukea siitä, siinä, että on likviditeettiä, joskus halutaan estää tällainen tartunta. Monia välineitä käytetään siis ja käytetään edelleen kaikissa tapauksissa sekä tässä kansallisessa ohjelmassa, siis jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisessa ohjelmassa, kun niitä yksittäisiä suunnitelmia on, niin on totta kai niitä on arvioitava myös Euroopan mittakaavassa. Kaikkien täytyy täyttää, siis kaikissa suunnitelmissa ja, ja välineissä täytyy näitä ehtoja noudattaa, joista sitten vuoden 2008 on päätetty. Joskus se on helppoa päättää myös, missä määrin noudatetaan sääntöjä näissä suunnitelmissa ja avuissa Joskus keskustelut ovat hankalampia. Ei se ole mikään salaisuus varmasti kenellekään, että joissakin tapauksissa, joissakin laitoksista, yksi tunnettu tapaus esimerkiksi, saksalainen alueellinen pankki 2009 sitä keskusteltiin. Sitten tuli toinen toimenpide, kun oli tartuntaa näitä roskalainoja jouduttiin avaamaan uudelle menettely ihan muutama viikko sitten. Vielä oli kokous kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kanssa, siis pankista alkaen myös osavaltiotasolle mietittiin tervehdyttämistä. Se on hyvin vaikea menettely. Sitten on joitakin helpompiakin olemassa. Espanjalaiset laitokset esimerkiksi. Espanjan viranomaisten oma suunnitelma tähän asti kaikki on ollut aika helppoa. Että on yksittäisiä tapauksia sitten, että, että joku voi väittää, että ei täytetä ehtoja, kun yksittäiset suunnitelmat on aikanaan päätetty siis Espanjan puolella. Totta kai espanjalaisten viranomaisten täytyy selvittää, onko ehdot täytetty kussakin tapauksessa silloin, kun on kyseessä yksittäin eritelty suunnitelmaa komissiosta, niin silloin vastuu on meillä. Mutta menemättä yksittäisiin tapauksiin ja yksityiskohtiin, niin jos ajatellaan näitä ohjelmia ja tukea Espanjassa, jota on annettu rahoitussektorille, niin ongelmat ovat olleet hyvin, hyvin vähäisiä. Joissakin tapauksissa jotain neuvotteluja on käyty joistakin näkökohdista, mutta verrattuna moneen muuhun, niin jos se jossain erottuu, niin Espanjan kohdalla tämä on ollut paljon helpompaa, että olemme loppujen lopuksi voineet antaa luvan joko yksittäisille suunnitelmille tai sitten kansalliselle suunnitelmalle. Thank you. Sophie. Um, yes, thank you, chair. Uh... Kiitos, uh, uh, puheenjohtaja. Kiitos komissaari alustuksestanne täytyy sanoa, että, etten en aamulla ollut kovinkaan hyvällä tuulella, mutta nyt olen jo huomattavasti paremmalla päällä, kun kuulin teidän suunnitelman ensi vuoden varalle. Erityisesti mitä tulee tähän Googlen äh, tutkimukset ja siihen liittyvät äh, oheisvalitukset, tietysti äh, Googlen on hieno innovatiivinen yritys, joka tarjoaa meille palveluita, josta ei meillä ole kuultukaan. Mutta tietysti meidän täällä, me, me olemme täällä ottaneet kantaa jo Googlen ö, valta, vallitsevaan asemaan ö, jo vuosia sitten. Meillä oli tämmöinen tuplaklikkausseminaari jo monta vuotta sitten muistaakseni tästä samasta aiheesta, jossa puhuttiin on, online-mainonnasta ja näistä hakukoneista – ja tässä huomisaamun mietinnössä nimenomaan näitä asioita, jossa huomenna aamuna hyväksymme näitä samoja asioita myöskin käsitellä. Mutta tietenkään et vielä tiedä loppupäätelmiä tästä vielä tai tulo, tulemia, mutta haluaisin muutamaan asian saada selvyyden. Ensinnäkin kiinnittää huomiota asioiden hitaaseen etenemiseen. Siis komissio reagoi vasta, kun tuli äh, virallinen valitus, joka nyt tehtiin 90 kuukautta sitten helmikuussa tänä vuonna. Ja te hyv- muotoilette sanan, sananne hyvin varoen koskien mahdollisia faktoja. Me emme var- ole varmoja, onko jotain pielessä tai näin poispäin. Jos teillä nyt on ollut 90 kuukautta aikaa perehtyä näihin valituksiin, kyllä te jonkun, jonkunnäköinen aavistus luulisi olevan siitä, miltä tämä koko juttu näyttää. Herää kysymys, miten syvällä komissio on itse asiassa valmis asiaa penkomaan. Toisekseen, miten tähän tulee tähän Google DoubleClickiin, tuolloin eh, tehtiin aika läheisestä yhteistyötä komission ja sitten Yhdysvaltain vastaavan kilpailuviranomaisen kanssa. Ymmärtääkseni nämä valitukset ovat nyt tulleet e- eurooppalaisilta yrityksiltä, mutta olette varmaan olleet yhteydessä myöskin amerikkalaisiin kollegoihin saman asian tiimoilta. Ja toistan nyt vielä kerran saman kysymyksen, eli että onko, komi, onko komissio valmis tarkastelemaan tätä asiaa laajemminkin, eikä vain nyt sitten rajoittumaan näihin nimenomaisiin ö, muutamaan valituksen Googlen kaltaiset yritykset ovat toki hyvin tarpeen, mutta kyllä kilpailuakin tarvitaan, koska äh, äh, äh, hakukoneista on tullut välttämättömyystarvike jo, vesi ja sähkö. Et ei, ei voida juurikaan hyväksyä mm, sitä, että yksi toimija on näin ähm, dominantti, ovat sitten kuin mukavaa väkeä hyvänsä. Väkeä hyvänsä Esimerkiksi juuri mitä tulee raaka-aineisiin, Googlella on lähes kaikki nämä raaka-aineet yksin, yksinomaisesti hallussa. Kiitoksia, voin kyllä ymmärtää sen, että voitte kuvitella, että me olemme aika hitaita liikkeissämme näihin valituksiin liittyen. Mutta emme ehkä toimisi pelkästään valituksen pohjalta, kun me tiedämme myöskin, miten Google toimii ja tiedämme, miten muut yritykset toimivat. Ja sitten viran puolesta voisimme aloittaa myöskin tämä menettely, niin sekin olisi mahdollista. Mutta asiat eivät ole kovinkaan, kovinkaan yksinkertaisia. On jotenkin helppoa klikata Googlea, mutta ei ole helppoa täysin ymmärtää, että kun klikkaat sitä, niin saat tiettyä tietoa sieltä. Että joskus taas et saa jotain toista tietoa sitten näkyviin en ole mikään alan asiantuntija, mutta voin taata, kun kuuntelin asiantuntijoita, niin se ei ollut kyllä helppoa. Eikä ole myöskään helppoa päätellä, että tässä on kilpailurikkomus rikkomus kyseessä, tai ei ole myöskään helppoa päätellä, että tässä ei ole mitään ongelmia. Ja tämän takia me aloitimme sitten tarkastelun. Me olemme saaneet paljon tietoa, todella paljon tietoa, valituksen tekijöiltä, yrityksiltä. Ja nyt kun me olemme aloittaneet virallisesti menettelyt, niin ehkä saamme vielä lisätietoa muilta osapuolilta, jotka ovat sitten yhteistyössä meidän kanssamme. Toivon ainakin niin. No me kyllä pidämme kiinni tästä tapauksesta ihan loppuun saakka, ihan loppuun saakka pureudumme siihen – mutta joskus ei ole helppoa yhdistää sitä tahtoa mennä loppuun saakka ja sitten taas päättää tapauksesta kuukaudessa. On hyvin vaikea tapaus kyseessä, joten pitää käyttää paljon resursseja siihen, joita tarvitaan, mutta tämä ei ole mikään ainoa tapaus, joka meillä on. meillä on tietenkin monia muitakin talouden sektoreita, joilla on mahdollisia kilpailurikkomuksia näkyvissä. Mutta kyseessä tässä on tällainen innovatiivinen digitaalisektori ja uusi toiminta. Me tiedämme, että jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset EU:ssa ovat aloittaneet jotain ennakkotutkimuksia ja nyt me keräämme kaiken tämän tiedon yhteen ja me olemme olleet myöskin yhteydessä ja jatkossakin olemme yhteydessä amerikkalaisiin vastaaviin viranomaisiin siellä puolella. Ja tietenkin myöskin tässä kunnioitamme luottamuksellisuuslainsäädäntöä. Emme voi avata ovia niin kuin Wikileaks avaa ja jakaa näitä tiedostoja kaikille Toivottavasti Wikileaks ei tule minun pääosastolle. I hope so. Toivottavasti ei. Joten kaikki yhteistyötenkin on tervetullutta. Mutta tietenkin kun tässä käsitellään yksittäistä yritystä, niin tässä on tiettyjä rajoja, joita pitää kunnioittaa. Ja tietenkin tämä sana kunnioitus on tärkeä silloin, kun pyydämme meidän tietojaan että asian puolesta kyllä jaan teidän huolenaiheenne. Ne ovat uusia palveluja, erittäin hyödyllisiä palveluja, avaavat paljon mahdollisuuksia meille, mutta samalla ei saa unohtaa, että Googlen osuus hakumarkkinoilla eu on yli 90 prosenttia. Tätä ei saa unohtaa. Ja teemme tietenkin parhaamme tutkiaksemme asiaa, joka ja tämä virallinen puoli alkaakin tänään sitten. Langen. Kiitoksia edustaja Langen. Ja vielen dank, äh, herr Kiitos, herra komissaari. Aivan äh, aluksi pienet kehut kun äh, olet viisi, viisi, viiden vuoden äh, jälkeen, jolloin tämä kilpailupolitiikka suuntautui lähinnä lehdistöön, nyt se on sitten todellakin myöskin sisältöä tullut siihen. Äh, tämä on varmaan kilpailupolitiikka toteutuu parhaiten, jos komissio ottaa ihan rauhassa kaikki toimivaltuudet, valjastaa ne käyttöönsä ja, ja toimii sitten sen mukaisesti minä haluaisin puhua, äh, puhua vähän äh, rahoitussektorin äh, tuista. Muistan hyvin, että Crossin ajoilta, ajoista on kestänyt 24 tuntia siitä, kunnes 20 benelux <laughs> nämä pankkituet olivat reivassa nyt sitten Saksan Landesbankin tilanne oh, ei ole ollenkaan samaa vauhtia edentynyt. Miten sitten näitä, näitä tuki, apurahoja sitten pankeille myönnetään? Ihmettelen, miten se käy. Muistan, minulla on ollut jo vuosia se pelko, että, että teille, teidän pääosastolta ää, ää, ää, toimien kautta sitten saneerataan koko Saksan pankkijärjestelmä. Minä haluaisin tietää, miten te tämän, tämän ää, järjest, suhtaudutte siihen ja mitä se sen taitataan todeta. jos ajatellaan, millä ylipäätänsä, miten yleisesti ottaen nämä rahoitustuet ja avut järjestetään? Well, Kiitoksia kovasti, miten me tai minä osavaltiopankkia hoidamme Landespankkeja. Meillä on kolme tapausta vireillä. Kolmen terveyttäminen on keskusteluissa. Me päätimme jo aikaisemmin, siis aikaisemmin edellisessä komissiossa eli Kruusin voimin, että Baden-Württembergin osavaltiopankki Landesbank, siitä saatiin päätös LBBstä. Nyt on vielä Bayerin, Nordlandesbank ja West LBB ovat nyt neuvottelujen alla. En voi ruveta ennakoimaan, milloin ne saatetaan päätökseen, mutta sen verran voin sanoa, että ovat hyvin erilaisia tapauksia, kaikki kolme. Joitakin yhteisiä periaatteita toki on, mutta kukin on erilainen. Viime viikolla juuri olin Hampurissa. Siellä tapasin osavaltion viranomaisia, Schleswig-Holsteinin valtiovarainministeri myös paikalla. Hän on myös siinä osakkaana. Ja me tutustumme siihen nimenomaisen tapaukseen. Jossakin muissa tapauksissa olen tavannut myös bayern – myös liittovaltion viranomaisin, että voidaan keskustella Bayerin LBn tervehdyttämisestä. Vaikeita neuvottelut ovat, mutta toivottavasti onnistumme löytämään kunnollisen tervehdyttämisohjelman niin, että saamme kolme vakuutusta, kuten toivomme kaikissa tapauksissa ensinnäkin, että tervehdyttämissuunnitelma ei kilpailua vääristä. Sen lisäksi, mitkä on välttämätöntä tarkkaan noiden, kun julkisen varoja käytetään. Ja toiseksi, että taakanjako on reilua. Ja kolmanneksi, että terveyttämisen jälkeen pankki on elinkelpoinen pitkällä ja lyhyellä, keskipitkällä aikavälillä. Toivottavasti ne onnistumme neuvotteluissa Bayerin viranomaisten kanssa ja liittovaltioviranomaistenkin kanssa. Bayerin Vestelve on kaikkein hankalin tapaus toukokuussa tehtiin päätös viime vuonna, mutta sen jälkeen sitten roska luottoja siirtyi 77 miljardin euron verran ja meidän laskelmien mukaan tämä osoittaa, että on jonkinlaista valtiotukea, 3,4 miljardiakin tämä lisävaltiotuki edellyttää takaisinmaksua tai sitten lisätervehdystä Kumpaakaan ei ole saatu toistaiseksi, kun näin valtavasti valtion tuki on annettu. Ei ole maksettu takaisin eikä muutettu tervehdystämisohjelmaakaan valtion vastineeksi, kun viimeksi tapasin kaikki viranomaiset, alkaen ministeri Schäublesta, myös Rain Westfalenin edustaja ja myös pankkien edustajina määritelimme, että ennen 15. helmikuuta terveyttämissuunnitelma on esiteltävä ja Saksan viranomaisille olemme esittäneet toivomuksemme niistä osatekijöistä, jotka pitäisi olla mukana näissä suunnitelmissa. Toivottavasti pääsemme sopimuksen tämän jälkeen. Mutta tämä vain selittämiseksi, että ongelma on olemassa, erilainen vähän eri osavaltiopankkeissa, mutta emme sinällään alaa käsittele alana, vaan yksittäisiä laitoksia, joilla on omat olosuhteensa, että ne ovat näitä landesbankkeja. Kaikilla on omat liiketoimintamallinsa. Eivät kaikki pankit toimi samalta pohjalta. On joitakin malleja, jotka mielestäni ovat hyvinkin elinkelpoisia, mutta sitten on muita, jotka kyllä edellyttävät aika lailla muutosta ollakseen elinkelpoisia. Thank you, Philippe. Kiitoksia. Philippe. Bonjour. Uh... Vähän päivää, herra komission jäsen. Te kerroitte muistakin laitoksaloista jo, mitä ensi vuonna tehdä, se on hyvää, mutta rahoitusalasta, hiukkasen menneisyydestä ja tulevaisuudestakin te kerroitte meille jo tuista ensimmäisestä osasta tavallaan ensi vuonna kuulemma. En tiedä, tuleeko sitten ensi päivinä, viikkoina vai kuukausina. En tiedä, millä vauhdilla ensi vuonna ovat tulossa. Mutta toivottavasti tämä kertomus kuitenkin huomioi myös ei pelkästään suoraa tukea, vaan myös mitä on palautettu julkiselle sektorille pankkialta ja onko on sitä lisätukeakin ehkä tullut eri olosuhteissa, jotka ovat olleet erityisen suotuisia, sikäli kun niitä tukia on palautettu. Näin voitaisiin koko kiertoa tässä tuessa analysoida jäsenvaltioiden toimien osalta. Mutta suunnataksemme katsemme tulevaisuuteen, jos ajatellaan rahoitusalaa, niin sinällään kilpailupolitiikassa sillä on painoarvo kahdestakin näkökulmasta. Ajatellaan ensinnäkin kriisi on oikeastaan johtanut vielä suurempaan keskittymiseen alalla, joka on jo hyvin keskittynyt muutenkin, ja se, että se on niin iso ala, niin Yksi laitos tietenkin on hyvin voimakas ja, ja silloin sen sääntöjä pyritään noudattamaan tai se ainakin pakottaa muut noudattamaan. Ja siksi myös pörssissä tehdään sisäisiä markkinoita omalla painollaan tavallaan se haukkaa vielä suurman osan siitä, mitä rahoitusmarkkinoilla ylipäätään on tarjolla. Siksi kysynkin, mitä toimenpiteitä te tai minkälaista pohdiskelua harjoitatte tässä, varsinkin ajatellen mitä vielä on tulossa kollega Parnierilta CD4. Mitä toimenpiteitä ajattelette toteutettavaksi, että näissä oloissa voitaisiin puuttua pankkeihin, jotka ovat liian suuria, ei pelkästään ajatella, jos ne menevät konkaan, vaan myös, että vievät suuren osan markkinoilta ja vaikuttavat toimintaan ympärillään. Sitten toinen vaikeampi kysymys siihen on vaikeampi puuttua. Nimittäin se, että rahoitusala käy kilpailua muittojen alojen kanssa pääomaa houkutellessaan. Ja johtuen asemastaan se lupaa tänäkin päivänä tuottoa, joka auton valmistaja tai minkään mukaan valmistaja koskaan pysty tarjoamaan. Eli nyt huomataan, että kun ajatellaan mitä pääomia on käytössä investointeihin, ne oikeastaan vielä tänäkin päivänä suuntautuvat rahoitusteollisuuteen, jotka eivät sinällään luo mitään lisäarvoa. Tiedän, että se on mutkikas juttu, mutta mitä teidän mielestä, oletteko ensinnäkin samaa mieltä siitä, että se on kilpailuongelma, ja jos näin on, niin miten siihen voi puuttua? No tiedän, että ei se nyt kauhean helppo kysymys, mutta tehän nyt olette aika taitavaa. Merci, merci beaucoup. Kiitos, kiitos. No, mitä tulee ensimmäisen osaan kertomuksesta, josta lupailin jo jotain, toivottavasti se on tulossa vielä ennen kesäkuun loppua, mutta en nyt voi mitään päivämäärää lyödä lukkoon vielä. Kuitenkin minä lupaan kuitenkin hyvän kertomuksen, mutta en tiedä missä vaiheessa sitten kesä, kesäkuun loppupuolella. Me haluamme tutustua kaikkiin näkökohtiin. Mitä on annettu, miten paljon, mihin on mennyt, millä ehdoin ja, ja miten viisasta se on ollut. Ja kuten alussa sanoin, niin myös miten tehokasta se käyttö on suhteessa saavutettuihin tuloksiin, kun julkisia varoja on käytetty. Ja varmasti paljon täytyy vielä sanoa myös Täytyy tarkastella myös näitä rahasiirtoja. Me haluamme kaikkia valtiotukisääntöjä seurata ja katsoa, miten rahoja on siirretty ja käytetty. Mutta jos ajatellaan julkisten varojen käytön tehokkuutta, niin emme me välttämättä ole saaneet ihan kaikkia sitä tietoa, joka puolesta on jäsenvaltiossa käytettävissä. Niissä erittelyissä, joita jäsenvaltiot tekevät itse tykönään jollakin valtion tukia kysymyksessä, mutta myös muillakin tasoilla. Joka tapauksessa nähtäväksi jää. Siitä keskustellaan kyllä. Sitten toiminnan keskittymisestä. No, pitää paikkansa, että tietyssä mielessä kun kerran pankkitoiminta alkaa olla vielä vahvemman sääntelyn alaista kuin aikaisemmin. Ja kun kerran on tehty jo päätöksiä, meidän kaikkien voimien ennen kriisiäkin, niin me olemme hajauttaneet tiettyjä rahoituskysymyksiä, muun muassa rahoitusmarkkinoilla, MIFIDit ja sun muut, niin pitää paikkansa, että on löydettävissä tapauksia rahoitustoiminnan keskittymisestä, joka siis toiminta tapahtuu pankkien ympärillä, mutta pankkisääntelyn ulkopuolella, tämä non-banking sector. En ole mikään asiantuntija, mutta nyt kuulostelen ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita, jotka tietävät, mitä päivittäin tapahtuu rahoitusalalla, jotka sanovat, että no nyt jatkossa ehkä lähitulevaisuudessakin törmätään toimintoihin, jotka eivät ole pankkitoimintoja, mutta kuitenkin edellyttäisivät seurantaa ja analysointia. Siis analysointia sääntelijän kannalta ja kilpailuviranomaisen kannalta. No, katsotaan. Nyt en voi väittää mitään sen enempää, että jokin tapaus, tapaus tai tutkinta aloitetaan. Joka tapauksessa se on ala, johon on kiinnitettävä huomiota – Siis sekä sääntelyn että kilpailun näkökulmasta. Sitten otitte esille toisenkin näkökohdan, kilpailu pääoman houkuttelemiseksi. No kilpailuhan on hyvää. Hyvä, että on kilpailua pääoman tarjonnan houkuttelemiseksi markkinoissa. Sillähän se nyt ei ole pahasta. Mutta kuka sitten on kilpailukykyisin? kuka pystyy houkuttelemaan suurimman osan tai isoimman palan pääomakakusta. Täytyy katsoa. Tähän mennessä ainakin kun on rahoitusjärjestelmiä seurattu, siis Euroopan ja amerikkalaisen järjestelmän eroja, niin Yhdysvalloissa, yleisesti anglosaksisessa maailmassa, varsinkin Yhdysvalloissa, noin kolme neljännes koko rahoituksesta yrityksissä menee pääomamarkkinoiden kautta, kun taas Euroopassa, varsinkin Manner-Euroopassa, 25 prosenttia menee siis 3 4, 3 menee pankkien kautta. Mikä jakko on sitten jatkossa, kun ajatellaan mikä nyt on tällaista uudelleen järjestelyä pankkialalla, ja meillä on pääomavaatimus, direktiivi nelonenkin, ja muita osatekijöitä, niin ehkäpä Manner-Euroopassa suurempi osa yritysten rahoitustoiminnasta kanavoituu pääomamarkkinoiden kautta. Ehkä niiden osuus kasvaa myös ei-rahoitustoiminnan rahoittamisessa. Ehkä se olisi ihan hyvä kehityssuuntaus, että oltaisiin vähemmän riippuvaisia luottopankeista. Se olisi hyvä kehityskulku kuka sitten pystyy houkuttelemaan pääomoja. Vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, mutta en ymmärrä, miksi ei olisi eurooppalaisia yrityksiä, joilla olisi pääsyä pääomamarkkinoille hyvin kilpailukykyisissäkin oloissa. Ihan hyvä, että siinäkin on kilpailua. Vicky. Thank you. A really quick question. Um, Kiitoksia vain lyhyt kysymys. Olet varmaankin samaa mieltä, että te Ehkä parlamentti ja komissio pitää antaa tietenkin hyvä esimerkkiä kilpailun puolesta taistellessa. Mutta joskus taas meidän lainsäädäntömme lisää tätä kilpailua. Ja minun ja herra Langenin me myöskin teollisuusvaliokunnassa, jos katsotaan siis päästötavoitteita autoteollisuudelle, joka on mahdottomaksi sitten tämän alan toimijoille siirtyä toimialalta toiselle toimialalle ja kilpailla siellä. Tämä on rajoittanut kilpailua selvästi siellä. Ne on tehotonta. Kysymykseni onkin teille, että kuinka me voidaan välttää tällaista tulevaisuudessa? Voimmeko luottaa teihin, komissaari, että te vedätte kilpailulippua edessänne tulevaisuudessakin kollegiossa? To your question is indeed. Vastaus kysymykseen on toki. Kyllähän minä olen tietysti kilpailun kannattaja, eh, paitsi virkani puolesta, myöskin muuten olen eh, hyvin halu, halukas eh, aina vakuuttamaan niin, että kaikki päätöksenteot, päätöksenteon komissiossa pitää noudattaa myöskin sitten kilpailulainsäädännön periaatteita, mutta täällä se on hyväksyttävä, että, että, että teillä on valta käsissänne. Jos jostakin syystä jokin meidän me ei olisi sataprosenttisesti linjassa äh, niiden äh, kilpailulainsäädännön määräysten kanssa, joita te katsotte pidätte tärkeimpinä, niin sillä, siinähän se sitten on. Eli äh, tässä on tällainen ehkä seuraus, johon ei ole välttämättä pyritty. Thank you. Antolin. Muchas gracias. El comisario Kiitoksia komission jäsen esitti useita erilaisia teemoja. Minä puuttuisin yhteen niistä kysymykseen, joka on mielenkiintoinen, vaan me olemme siihen puuttunut sen enempää, nimittäin yksityinen puoli. Päätöslausumassa todettiin, että tarvitaan johdonmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa, siksi kuuleminenkin on järjestetty. Se on yhteispäätösmenettelyssäkin, mutta totesitte myös, että tässä on viivästyksiä Meitä kiinnostaisikin saada käsitys aikataulusta. Sitten toinen näkökulma. Siitä ei ole vielä puhuttu. Komission jäsen Monti on kertomuksen laatinut tästä ja hän on puhunut epäreilusta verokilpailusta. Sehän on teema, joka todellakin vaikuttaa myös veropolitiikkaan. Se on sääntelyn kannalta tärkeää myös kilpailun kannalta. Kun ajatellaan että niitä ei huomioida näitä veromenoja. Se saattaa vääristää kilpailua markkinoilla tai muistakin syistä. Toisin sanoen kysyisinkin, kun haluamme nyt vakauttaa budjettejamme jäsenvaltioissa ja kun niin ikään meillä on verkkotarjontaa paljon myös markkinoilla. Korot ovat alhaalla, niin kilpailupolitiikka ei ehkä toteudu kaikilta osiltaan. Muchas gracias. Kiitos aikataulusta ensinnäkin liittyen tuleviin aloitteisiin näissä ryhmäkanteissa. Herra Sanchez Presedo tietää tämän hyvin, niin ensin täytyy saada aikaan yhteisymmärrys, sitten, ja jos saadaan siitä kollegiossa komission jäsenten kesken näistä ryhmäkanteista ja mihin niitä sovelletaan kilpailuoikeudessa, yksityisoikeudessa, kuluttajaoikeudessa, ympäristöoikeudessa ja niin edelleen. Nimittäin, jos meillä ole johdonmukaista kokonaiskuva siitä, miten sitä toteutetaan Euroopan mittakaavassa, niin ryhmä kanteet, jotka huomioivat eli kansallisetkin menettelyt, ovat, ei me päästä eteenpäin, vaan tuodaan julkiperiaatteita, mutta ei päästä eteenpäin. Siksi tämä on tärkeä tällainen sopimus saada aikaan ensinnä. Me olemme nyt aika pitkällä. Olemme käynnistämässä julkista kuulemista ja haluamme, että sen myötä pääsemme selville eri kannoista, kuten sitten ensi vuonna ruvetaan miettimään yhteistä kantaa. En tiedä vielä milloin. Ei se riippu, pelk- riippu pelkästään minusta, vaan kaikista kollegion jäsenistä. Kaikki 27 osallistuvat siihen, kunhan on kuuleminen saatettu päätöksen, johtopäätökset tehty. Ja sitten sen jälkeen en usko, että suurempia ongelmia teknisesti on olemassa, kun valmistelemme lopullisen tekstin direktiiviehdotukseksi ryhmäkanteita varten. Mutta valitettavasti päivää en voi kertoa vielä, koska se ei pelkästään minun tahdostani tai minun yksikköni töistä riipu, vaan siinä on, kiitos, myös parlamentin monta yhteistyötahoa. Sitten toinen sille ottamanne teema, sekin on hyvin tähdellinen, epäreilu verokilpailu. Totta kai se on yksi tekijä, joka toimii markkinoilla – ja joskus sillä on enemmän, joskus vähemmän vaikutusta ja ehdollistavat myös taloudellisia päätöksiä, että sijoitus menee johonkin tiettyyn paikkaan, tiettyyn yritykseen tai tiettyyn toimintaan sen sijaan, että se menisi jonnekin muualle sisämarkkinoilla. Siellä on kuitenkin kaksi juttuja, joita ei voi sivuttaa. Komissio ei voi sivuttaa, ei parlamenttikaan. Ensinnäkin nimittäin meidän oikeuskäytäntömme mukaan jo usealta vuodelta. Veroasioissa kilpailu edellyttää tutkintaa, tai siis silloin kun tapahtuu rikkomuksia, niin niitä täytyy kunkin jäsenvaltion rajojen sisällä selvittää. Me voi ruveta valikoiviksi siinä, miten me rupeamme verolainsäädäntöä kohtelemaan eri maissa tai eri henkilöiden kohdalla yhdenvertaiset Siis kohtelon edellytyksenä myös huomioidaan kaikki jäsen, kansalaiset ja yritykset, paitsi että on tietenkin verolainsäädäntöä, joka on harmonoitua. ALV esimerkiksi jossakin muissa kerityskysymyksissä, pääomatuloissa, mutta muun osalta meillä on kilpailua jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja jokainen voi käyttää veto-oikeuttaan tietenkin, koska tämä veroala edellyttää päätöksissä y- yksimielisyyttä. Sen tiedämme, tekin kuin minäkin. on aivan, että me voimme olla samaa mieltä joskus. Tiedämme, millä alla päästään eteenpäin, mutta kaikki tämä on kirjoittu sopimukseen. Thank you, Wolf. Herr Kommissar, mich würde... Herra komissaari, minua kiinnostaisi tietää, miten tämmöisen fuusion jälkeen sitten konkreettisesti tarkastatte sen teidän olettamuksenne, ettei kyseessä synny mitään monopolia. Miten te tämän analysoitte järjestelmällisesti? Minulla on ihan konkreettinen tapaus mielessäni. Minä normaalisti tulen Frankfurtiin lentäen. Puolitoista vuotta sitten oli Brussels Airlines ja sitten Lufthansa, ja sitten ne liittyvät, ja nyt tämä huolettiin hinnoissa. Ja nyt kun tämä sitten myöskin siirtyi, tämä Brussels Airlines siirtyi Lufthansa haltuun, niin hinnat nousivat 50 prosenttia, ja, ja palvelu ei ole kyllä yhtään parantunut minun mielestäni. Minun mielestäni tämä on selkeää hyväksikäyttöä, siis todellisen monopolitilanteen hyväksikäyttöä tämä Brysseli-Frankfurt-linjalla. Ilmeisesti komissio tätä ei ole huomannut. Ja pyytäisinkin teitä katsomaan tätä erityistapausta. Sitten toinen asia, kun sähkömarkkinat vapautettiin, niin kaikki olettivat, että nyt saadaan samanlainen hintakehitys aikaiseksi kuin televiestintäalallakin oli. No vuosi, kausi olemme nähneet tämän menen ihan toisen suuntaan. Nyt aina vuoden lopussa saadaan kirjeitä, ainakin meillä Saksassa, juuri missä puhutaan siis sähkö, kaasu ja muista maksuista. Jos lukee, että tästä tammikuussa ei ole kyllä meidän pitää korottaa hintoja, ei pelkästään yllä 2 prosentilla, vaan jopa kymmeniä prosentteja. Vaikuttaa siltä, että tässäkin on olikopolitilanne, eli ihan järjestelmällisesti käyttää tätä hyväkseen hintojen korotukseen. Tästä kuulisin mielelläni komission kannan. Thank you, Mr. Klimt. Kiitoksia, herra Klimt tämä Brysselin Frankfurtin reitti. Minähän olen aiemmin talous- ja raha komissaari. Jouduin sattuneesta syystä siellä äh, sitä käyttämään ää, äh, ää, äh, useita kertoja. Ja, ja nyt sitten tämän kutsun ansiosta palasin tälle reitille. Aion, aion tarkastella tätä asiaa. Sain, Sain siitä hyvän idean. En tiedä, haluatteko tehdä virallisen valituksen, mutta joka tapauksessa nyt kiinnostuksen heräsi ja aion asiaan perehtyä. As I said in my, in my uh, initial... Uh, eh, mitä energiaan tulee, viittaan tähän eh, johdantopuheenvuoroon, niin alustus eh, ja me olemme 2007 käynnistäneet tämän alan tutkimukset ja selvitykset, mistä saimme tukun ajatuksia ja ideoita näin, mitä tulee tähän sääntelytoimeen. Tuolloiset kollegani ryhtyvät tiettyihin toimenpiteisiin ja, ja rakensivat sitten omat päätelmänsä näiden, tämän alan parissa tehtyihin selvityksiin. E, ja me nyt sitten kilpailuviranomaisena olen avanneet näiden päätelmien perusteella muutamia juttuja Meillä on pöydällä muuta, monia avoimia juttuja vielä. Esimerkiksi ää, äh, analysoimme joissain tapauksissa ää, äh, sähkön hintaa, hintoja. Äh, myöskin kaas, kaasumarkkinoihin olemme perehtymässä, sähkömarkkinoihin, kuten sanottu, niin ikään. Eli ää, kädet meillä on kädet täynnä töitä tällä energiasektorilla. Joskus, eh, joskus me olemme tehneet päätöksiä, eh, joiden eh, perusteella peräänkuultamme muutoksia markkinoiden toimintaan, esimerkiksi markkinoille pääsyn esteiden vähentämiset ja vallitsevan markkina-aseman väärinkäytöstä estäminen ja näin poispäin. Nämä kaikki kuitenkaan ovat pelkästään kilpailuasioita. Siinä on koko joukko muitakin, muutakin mukana. Mainitsen muutaman seksen kilpailun rajoittaminen, tietotekniikka, Google, Googlen päätökseen viittaan, viittasin maksupalvelut ja sitten mainitsin nämä credit debit kortti ongelmat. Mainitsin telekomin ja mainitsin myöskin energian monta muutakin tietysti olisin voinut mainita, mutta energia on yksi avain, avainaloista, jonka parissa äh, ahkeroimme nyt ja jatkossa. Ja tulen sitten tämän valiokunnan äh, tukeen, tukeutumaan jatkossa koko parlamentikin. Kuten jo tiedetään, joissakin tapauksissa on äh, vuorovaikutusta julkisen paineen ja yksityisten intressien välillä – eikä, eikä, eikä tämä tietenkään ole helpoin mahdollinen sektori, siis energiasektori näin kilpailurajoitus mielessä, mutta pyrimme tekemään parhaamme. Kiitos komissaari. Panin nimeni listalle tähän kohtaan myöskin. Langenkin halusi vielä palata asiaan. Eh, teidät eh, tuskin eh, yllättää se, että mitä kerroitte tästä asianmukaisesta selvitysprosessista, kun kuului siitä jo silloin teidän ehdokas kuulemisessanne tätä asiaa puitiin. Eli että sanoitte puolustavanne myöskin yritysmaailman oikeuksien, että heidän oikeuksiaan sitten kunnioitetaan viimeiseen asti ja se on varmaan sitten levinnyt tämä ajatus maailma koko koko pääosaston, ettei käy niin kuin täällä valiokunnassa noin kävi ilmi, että, että, että, että, että, että, että jos jotkut yritykset eivät halunneetkaan sitten valittaa saamastaan tuomiosta tai tehdystä päätöksestä, mutta, äh, mutta mitä, mitä, mitä tulee tähän näihin käytännössääntöihin, olettaisin, että kysymys on sää, käytännössäännöstä, että, että kuitenkaan sitten aio äh, tehdä selkeä eroa äh, tutkivan ja toimeenpanevan mm, haaran välillä onko muutakaan toiminnoista eriyttämistä emme välttämättä katso hyvällä, koska sitä arvostelevat sekä tutkijat että tuomarit. Well, as, as you know... Niin, kuten tiedätte, minä olen hyvin sitoutunut siihen, että kehitämme menettelytapojamme ja kehitämme tätä toimintatapaa, joka meillä on. Joka kerta, kun saan kuulla tietoja, että on mahdollista kehittää sitä. Tämän takia tässä johdannossani mainitsin sen, että tänä vuonna tai ensi vuonna 2011 sitten me julkaisemme kuulemisen jälkeen parhaiden käytäntöjen esimerkkejä. Ja sitten kaikkien osapuolten kanssa käydyn keskustelun jälkeen me pyrimme parantamaan avoimuutta, osapuolten oikeuksia, tapoja, joilla teemme näitä kuulemistilaisuuksia, kuinka niitä kehitetään. Meillä on myöskin uusi kuulemisvirasto, jossa on hyvin toimintakykyinen henkilö toimessa. Ja me olemme hyvin avoimia ja, ja myöskin osoitamme avoimuutemme siinä, että me kehitämme tätä reilua toimintaa. Mutta totesin tämä jo monet kerrat viime kuukausina. En tule muuttamaan järjestelmää. Meidän hallinnollinen järjestelmä, se on nyt niin hyvä kuin muutkin järjestelmät. Minusta se on kyllä paras, mutta kaikki varmaan ajattelevat, että heidän oma järjestelmänsä on paras. Minä ihan rehellisesti sanottuna ajattelen, että meillä ei ole mitään syytä muuttaa sitä tai tämän järjestelmän pilareita ainakaan. Tämä kysymys erittelystä, näiden toimien erittelystä. En tiedä, oletteko tietoisia kilpailupääsaston historiasta. Tämä oli olemassa tämä erottelu. Ei se ollut sen tehokkaampi tai, tai tutkittavan henkilön kanssa suotuisampi järjestelmä kuin tämä hetkellä. Tämä ei, ei liity tähän arkkitehtuuriin, vaan siihen, kuinka tämä järjestelmä toimii. Meidän avoimuutemme ja meidän suhteemme osapuoliin ja tilannekatsaukset ja muutokset tämän suhteen on hyvä, kuin se, niin kuin se pitää ollakin. Ja tuomioistuin monet kerrat jo vahvistanut sen että meidän järjestelmämme noudattaa kaikkia vaatimuksia, joita tällainen reilu järjestelmä pitäisi noudattaa. en ole mikään tapa sitten anglosaksi tässä yhteydessä. Olen sekoitus mannermaista ja anglosaksista mentaliteettiä. Ähm. Kiitoksia kovasti. Werner haluaisi vielä sanoa lopuksi. Durch ihre auf... Niin, tämä kollegan Klintsi esitetty pyyntö vielä haluaisin esittää tähän, että voisin tehdä vaikka yhdessä ja myöskin vihreiden kanssa tämän pyynnön, tämä aikaisempi pyyntö, jossa oli kyse siis tuki ja luvan myöntämisasiat, jonka olemme sitten aikaisemmin olisi hyvä, jos jatkaisi tämän asian käsittely vielä myöhemmin. Novo Prym asia. Anteeksi, nyt ymmärrän kysymystänne. Niin, täällä on tämä tapaus. Saksassa. Nürburgring. Ah, Nürburgring, tämä Formula, Formula 1-rata. Ja siellä on tehty tämmöisiä yhden osavaltion tukitoimia. On myönnetty lupa ilman kilpailua ja tuettu myöskin toimintakuluja. Ja tästä lähetimme teille kirjeen. Olisi hyvä, jos tutkisit asiaa uudestaan. In writing, vai... Hyvä, lähetän kirjallisen vastauksen tähän kysymykseen. Right, thank you very much. I think that that, uh, Kiitoksia kovasti. Tässä tämän kyselytunnin anti. Kiitos. kiitos. Tapamme sitten taas ensi vuonna. Ja kiitoksia tästä hyvin hyödyllisestä asiakirjasta, jonka jaoitte valaisemaan tätä alustustanne paremmin. Kiitos vielä. Hei, clap. Puuttaakin saa. We just got a couple of minutes. Uh... Pari, minuut, pari minuuttia taukoa nyt tässä vaiheessa, kun vaihdamme miehitystä. Odotamme herra Tricheen tuloa. Right, everybody, if you could... No niin, arvoisa yleisö, voitteko äh, asettautua paikoillenne, että voimme käyttää mahdollisimman paljon aikaa, jäljellä olevaa aikaa tähän äh, rahoituspoliittiseen vuoropuheluun. Minulla on taas kerran ilo äh, toivottaa Euroopan keskuspankin puheenjohtajan Trichet joukkoomme käymään tätä säännöllistä vuoropuhelua rahapolitiikasta. Ei tästä niin kauan ole edellistäkään käynnistä, oli varmaan muistaakseni syyskuun lopulla. Ja nyt sitten seuraan kerran tämän jälkeen kohtamme maaliskuulla. Eli noudatamme normaalia käytäntöä, jossa puheenjohtaja Trichet pitää ensin alustuksen, minkä jälkeen meillä on sitten tilaisuus kyselytuntiin kysymyksiä ja vastauksiin. Jos käyttäydytte kiltisti, voimme ottaa kysymykset yksi kerrallaan. Thank you very much indeed, uh, Madam Chair. Kiitoksia, äh, äh, rouva puheenjohtaja, arvoisat äh, jäsenet. Syyskuisen tapa, tapaamisen jälkeen EUn hallitukset, hallitukset ovat taas joutuneet tiukan paikan eteen ja näyttää osoittamaan valmiuttaan ylläpitää taloudellista vakautta. Talous, talouden sopeutusohjelma, joka Äh, Iranin äh, valtion turvaksi nyt sitten äh, päätettiin yhdessä onnistuneiden neuvottelujen kanssa yhdessä EKP ja IMFn suosiollisella avustuksella hallintoneuvosto tämä, tästä erittäin tyytyväinen. Minä haluaisin tässä itse asiassa avustuksessa keskittyä lähinnä kahteen pääteemaan, yleiseen talouspoliittiseen tilanteeseen euroalueella – ja sitten suunniteltuun uuteen, uutiin talouspoliittiseen puitelainsäädäntöön EUn puitteissa ja aivan e, erityisesti euroalueetta koske, koskeviin uusiin sääntöihin. Ja taloushallinnon uudistuksista avainasemassa on, on kuten valio, valio, valiokunta tie, tietää, minä käsittelen lyhyesti näitä uudistuksia talouslainsäädännön suhteen tässä niin mitä makrotalouden tilanteeseen tulee. Taanoiset tutkimukset ovat toistaneet sitä, että meillä on toipuminen, elpyminen hyvässä vauhdissa. BKT-kasvu on 1,9 prosentissa tällä hetkellä. Me inflaatio pyörineet tässä samalla, samalla tasolla ennen kuin sitten vielä hidastuu ensi vuonna, kun inflaatio paineet ovat heikkenevät ja, ja nämä ankkuroidaan tiiveesti kahden prosentin ja sen alapuolisiin tasoihin seuraavilla tilikausilla rahapoliittiset paineet ovat edelleen olemassa, mitä tulee alaisiin kasvulukuihin ja ansiotason muilta kuin rahoitusyhtiöiltä nostetut lainat ovat yleistymässä taas vuoden alun tilanteeseen verrattuna mitä, mitä sitten tulee hallintoneuvoston rahapoliittisesta poliittisen arvioin, arvioon, täytyy nyt tässä todeta, että hallitus, hallintoneuvosto kokoontuu kahden, kahden päivän päästä vasta, eli torstaina, eli valitettavasti nyt en sitten voi hallintoneuvoston ratkaisua lähteä tässä ennakoimaan, mutta kuten te tiedätte paremmin kuin kukaan muu, että voin kertoa, että kaikki hallintoneuvoston päätökset tehdään pitäen mielessä toimenkuvamme, eli siis keskipitkän aikavälin hintavakauden säilyttäminen. Nyt sitten muutamiin esille otettuihin seikkoihin. Esimerkiksi vaihtotaseen kehittyminen. Tämä minun mielestäni tällaista vaihtotase keinottelua ei tarvita ollenkaan. Me emme tällaista nokittelua kaipaa todellakin. Meidän täytyy vakavasti pureutua pariin seikkaan. Ensinnäkin muutamiin tärkeimpiin suurten talouksien kelluviin valuuttoihin, e, dollariin, jeniin, puntaan, kanadian dollariin ja näin poispäin, ja niiden suhteeseen Eh, euroon ja e, euron, e, euroa edeltävien valuuttoihin ovat kelluneet Bretton Woods-järjestelmän romahtamisen jälkeen eh, jäljiltä 70-luvulta alkaen silloin tämmöistä tämä volatiliteetti ja vaihtotaseiden eh, vallattomat poukkoilut ovat vaikuttaa, vaikuttaneet kielteisesti taloudelliseen ja rahoituspoliittiseen vakauteen. Sitten toinen merkittävä seikka on tämä nousevat, nousevat taloudet, joilla on vaihtotase ylijäämät, suunnattomat, eivät ovat erittäin jäykät siltä osin myöskin. Niiltä kaivataan lisää joustoa vaihtotasepolitiikkaansa Eh, vaihdettavat, vaihdettavien valuuttojen eh, parempi liike on myöskin sitten tietysti kaikkien etujen mukaista, heidän omiensa ja kansainvälisen yhteisön etujen mukaista. Miten sitten taloushallinnon uudistukseen tulee keskus, siitä voin todeta, että, että eh, keskuspankki vastaa tästä M-osasta, monetary-osasta, rahapolitiikan osasta, emusta, Eli tämä, tämä, e, tämä E-osa osa tietysti on niin ikään tärkeä. E, e, se on tärkeä e, tietysti tässä yhteydessä. Minulla oli viime viikolla tilaisuus parlamentin täysistunnossa todeta, että, että euroalueen jäsenten rahoituspolitiikka poliittista asemaa ja näiden ehdotuksia tuli käsiteltiin, mutta hallintoneuvosto totesi, että ne eivät ole välttämättä omiaan vahvistamaan talous- ja rahaliittoa taloudellisen äh, liiton äh, unionin parempi toiminta on pitkän aikavälin kasvulle, vauraudelle ja tasapainolle aivan olennainen tekijä. Nyt kun äh, neuvosto ja parlamentti ovat käynnistäneet lainsäädäntötyönsä saanen hiukan käsitellä näitä ehdotettuja lainsäädäntöuudistuksia, mitä sitten tulee, mitä ensinnäkin tulee verotukseen ja kasvu ja kasvu- ja talouspolitiikan ennaltaehkäisevään haaraan. Monessa asiassa ollaan menossa oikeaan suuntaan. Me olemme yksimielisiä aika pitkälle siitä, kun pyritään tällaista rahapolitiikkaa ja verotusta budjettipolitiikkaa säätämään, säätelemään varoin ja, ja kurinalaisesti, mutta myöskään sitten missään vaiheessa ei ole syytä myöskään höllätä suitsia liikaa, mitä sitten tulee velkakriteerien operatiiviseen uudistamiseen, numeristen vertailuarvojen perusteella ovat tervetulleita. Tällaiset numeeriset tavoitteen asettelut eivät välttämättä ole toistaiseksi liian tarpeeksi kunnianhimoisia olleet, näin pelkäämme ja toivotaan, että myöskin, että, että, että mahdollisimman vähällä interferenssillä ja tulolla selvitään, mitä sitten tulee täytäntöpanomenetelmiin ja sanktioihin yhdessä vahvistuneiden päätöksentekomenettelyjen kautta. Myöskin sitten komission aloiteoikeus ja käänteinen enemmistösuunta ovat, enemmistömääräyskäytäntö ovat menossa oikeaan suuntaan eli tätä, tästä automaattista hallintaa, mutta ovat kuitenkin tiettyä ristiriitaa siitä, kun jotkut jäsenmaat ovat aivan perustellusti vaatineet, että tällaiset sanktiot voitaisiin ankeissa talousoloissa poistaa. Näin tulee sitten selkeä heikkoutta tähän, tähän uuden puitelainsäädännön ennakkoasetelmiin mitä sitten tulee taantuman aikaisiin mahdollisiin poikkeuksiin. Tällaiset on, on sitten jälki, jälkikäteen, tai jo etukäteen määriteltävä, anteeksi tulkikorjaa. Mitä sitten tulee valvonta ja tar- tarkkailun, se pitää tapahtua riippumattomasti ja puolueettomasti myöskin komission osa- tasolta Ähm, tällaisen riippumattoman viisaiden äh, äh, tarkkailuryhmän äh, toimesta, joka sitten tarkastelee val- valvonta, valvonnan toteuttamista jatkossa. Näihin asioihin komission ehdotuksissa ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota. Ja mitä sitten tulee kansallisiin toimenpiteisiin, me tietysti jatka, jatkamme valvontaa kansallisten valvontaviranomaisten puitteissa, vaikkakin nämä vähimmäisstandardit hyväksyttäisinkin. Esimerkiksi direktiivi voisi olla kunnianhimoisempi, mitä tulee riippumattomiin ennustoihin, esimerkiksi valtion talouspolitiikan ja rahapolitiikan osalta. Nyt sitten muutama sana näistä makrotalouden epätasapainotiloista. Tällaisen EUlle eh, kehitettävä eh, täysivaltainen eh, valtainen valvontamenettely sulkee tärkeän kuilun nykyjärjestelmässä ja e, e, estää sitten makrotalouden horjumisen epätasapainoon. Monissa jäsenmaissa on kärsitty jatkuvista kilpailukyvyn menettämisistä ja suurista maksutasevajeista. Toisekseen tällainen epätasapaino tila on identifioitava hyvissä ajoin aina. Muussa tapauksessa keskustelut, puheet jäävät tyhjän päiväisiksi. Mitä sitten tulee indikaattoriperusteisiin tulostauluun, se tulisi kytkeä sitten tärke, tiukemmin syvällisiin selvityksiin komission taholta ja myöskin sitten kytkeä EKP myöskin euro, euroalueen valvonnan tehokkaaseen toteuttamiseen. Tässä saatetaan olla kuitenkin jäl, jälkijunassa siinä tapauksessa, että jäsenmaat jatkuvasti jättävät noudattamatta näitä sääntöjä, niin valvontatoimet pitäisi kohdentaa ja kurinpitotoimet tehokkaasti var, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – ja tämä antaisi sitten tilaisuuden meidän mielestämme sitten mahdollistaa erikois- ja poikkeusoloissa mahdollisten sanktioiden keventämisen ja rangaistusten keventämisen. Parlamentti varmaankin nopeasti ja, ja rivakasti, tehokkaasti tätä lainsäädäntöä sitten ajaa eteenpäin, jotta rahapolitiikan vakaus voidaan eh, jatkossa entistä paremmin varmistaa, erityisesti euroalueella. Ja sitten lopuksi muutama sana Euroopan vakausmekanismista, jossa, jonka, johon, jonka euroryhmä viime sunnuntaina nosti esille, kuten tiedätte, 28. päivä eh, lokakuuta eh, olin pyytänyt hallituksia selventämään asemansa, jotta että vältyttäisiin epäselvyyksiltä markkinoilla tai tällaiselta epätietoisuudelta ja todettiin, että, että kaikki toimet ovat IMFn politiikan ja käytäntöjen mukaisia pilkulleen, mitä tulee yksityisen sektorin tilanteeseen hallitukset viime sunnuntaina tästä antoivat aivan riittävän selven, selvennyksen. Muutaman kommentin sallinette koskien rahoitussektoria ja aika paljon on jo saatu aikaiseksi sitten äh, viime, äh, viime äh, tuoreimman uudistuksen samoin T20 maiden kokouksessa valtiovarainministeriön ja valtion päämiesten aiemmin tässä kuussa pidetty kokous nämä uudistukset myöskin siunasi. Nämä, näissä uudistuksissa pyritään parantamaan äh, rahoitusjärjestelmän äh, kestävyyttä, iskun kestävyyttä. Tässä haluan nostaa muutaman täyteen seikan keskus, äh, keskuspankkien johtajien ja hallintoneuvostojen yhteis, yhteistyö on tämän uudistuksen kulmakivenä, jotta voidaan sitten sitä välttämättä johdonmukaisesti ja täysipainoisesti markkinoilla globaalisti toteuttaa. Se täytyy tässä tietenkin tämän, tämä edellyttää sen, sen olevan täydessä sopimussuunnissa uudistusten muiden puitteiden kanssa. Mitä sitten tulee vähän vaihtoehtoisten investointirahastojen johtodirektiiviin, johtamisdirektiiviin. Siinä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että miten tärkeää on, tällainen yhdenmukainen valvontajärjestelmä EU-tasolla, joka sitten tasoittaa olosuhteet tasavertaisiksi kaikille. Tässä, tähän liittyy vielä koko joukko sääntö, sääntelyyn liittyviä aloitteita sekä EUn että kansainvälisesti on tarpeen varmistaa, että, että, että niiden tavoitteet eivät täyttyvät ilman, että ne vaarantavat taloudellista toipumista. Vuoden 2011 alusta meillä on tärkeistä ESRB e ja ESAiden kanssa. Tämä, tässä törmätään tähän systeemisten riskianalyysiin ja kaikkien osapuolten toimittamiin riittäviin tietoihin. Toivottavasti tältä, tältä osalta saadaan sitten lisää puhtia mm, kansallisten valvontaviranomaisten toimintaan. Thank you very much. Kiitos paljon. Muistuttaisin edustajia, että, että, että, että että tässä ovat keskus, nämä kysymykset, näistä kysymyksistä sovittu etukäteen, eikä ei salista oteta noin mitään ad hoc kysymyksiä. Kansanpuolosta ja Jean-Paulista liikkeelle. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtajana olen tietoinen, että näinä hetkinä ei ole varsinkaan teille helppoa vastata tiettyihin kysymyksiin ilmeisistä syistä, koska sillä on vaikutusta suoraan rahoitusmarkkinoihinkin. Niinpä minä unelmoin, ikään kuin ei kukaan olisi paikallakaan, ja esitän kolme kysymystä kuitenkin, kuten kansalaisetkin haluavat esittää. Ensinnäkin, onko teillä vastausta domino-efektin pelkoon euroalueella? Entä sitten toiseksi, jos velkoja järjestellään euroalueella uudelleen, niin onko se tabu? Ja kolmanneksi, mikä on EKPn kanta euroryhmän kantoihin tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä jäsenvaltioiden kesken. Kiitos herra pääjohtaja. Tähän päättyy minun uneni. Vous, vous avez le droit de rêver. Kyllä te unelmoida saatte, mutta minä en voi unelmoida. Je dirais la chose suivante. Euh... Sanoisin, että meillä on itsellämme, te olette oikeastaan itse ollut tätä todistamassa tavan takaa, koska tapaamme noin kuusi kertaa vuodessa keskimäärin, niin olemme jatkuvasti kertoneet, että vakaus- ja kasvusopimus ja valvontajärjestelmän ympärillä ovat keskeisiä EMUssa. Me olemme vastuussa EMUsta. Hallitukset ovat viime kädessä vastuussa siitä. Euroryhmä koostuu euroalueen hallituksista. Se todettiin euroa luotaessa ja aina todettu 2004 asti, 2004 moni maa halusi heikentää vakaus- ja kasvusopimusta, muistaakseni teidänkin maanne, herra Gozes, eli väärin muista. Ja siellä olivat kaikki suuret maat siinä joukossa mukana. Me totesimme, että se oli virhe ja vakava sellainen, että EMU tarvitsi kahta pilaria, raha- ja talouspilarin. Me taistelemme sen puolesta, kuten komissiokin. Menimme tuomioistuimeen asti. Euroopan tuomioistuin antoi Salomonin ratkaisu, mutta osoittaa kuitenkin, missä määrin olimme tilanteessa, joka oli kovin konfliktialtis. Me jatkamme saman sanomista. Minä olen itsekin todennut myös hallintoneuvoston nimissä, että me olemme vakavasti huolestuneita, grave concerns oli 2005, kun saatiin uusi sopimus. Ja jatkuvasti olemme todenneet, että ehdottomasti täytyy vahvistaa valvontaa, ei pelkästään talousarviopolitiikan valvontaa ja nyt mikä on nyt nähtävissäkin, myös ajatellen mitä jälkiviisana voi sanoa, niin sitä vähemmin on ymmärtettävissä näiden maiden tai neuvoston kanta aikanaan euroryhmässäkin, mutta me totesimme myös, että Täytyy hyvin tarkkaan seurata tuottantokustannuksia, kilpailukykytekijöitä ja epätasapainoita on kansallisesti euroalueella. Tämä on selvää. Minusta vaikuttaa siltä, että ne hallitukset, jotka ovat tietoisia tapahtuneesta ja tässä vaikeassa tilanteessa nyt tekevät päätöksiä, joita pitävät sopivina ja asianmukaisina. Ehkä tarkkailet aliarvioivat tätä. Ohimenen sanoen olen sitä mieltä, että on aliarvioitu tarkkailijoiden parissa myös toimeenpanon päättäväisyyttä tai kollegion päättäväisyyttä euroryhmässä tai ajatellaan itse 27 neuvostoa. Mielestäni päättäväisyyden aliarvostus on räikeää. Ei muuten mitään uutta sekään. Olen huomannut aikaisemminkin, että tarkkailijat oikein eivät ymmärrä päätöksentekomekanismeja Euroopassa. Niin voisi sanoa en unessa, vaan tässä valveessa, että en minä usko, että euroryhmän vakaus varmasti jatkossakin voi joutua vakavasti kyseenalaistetuksi. Nyt kinkin se on selvä ongelma, mutta en usko, että kuitenkaan vakavalla tavalla se tulee eteen. Sanoisin myös, että mitä tulee yksityisen sektorin mukaan oloon, niin itsekin totesin, että erittäin tärkeää, että selkeytetään tilannetta – tilannetta on nyt selvitetty viime viikonlopun aikanakin. Jäsenvaltioilla ei ole sen enempää tai vähempääkään sääntöjä, joita on maailman mittakaavassakin olemassa yksityisellä sektorilla. Yksikään hallitus ei sano mitään muuta kuin, että ne kaksi maata, joita autetaan, ovat maita, jotka ovat nyt maksukyvyttömyystilassa, mutta kuitenkin tekevät korjauksia ei pidä mitenkään aliarvoida näiden korjausten vakavuutta missään Euroopassa. Käsittääkseni vastasin kahteen ensimmäiseen kysymykseen, mutta kommentoisin ehkä hiukkasen enemmän vielä. Minä tosin, että tarkkailijat ehkä eivät oikein pysty ymmärtämään, mitä Euroopassa nyt tehdään todellisesti. Ehkä tässä on neljäkin seikkaa, joissa selvästi on aliarvioitu tehtyä. Nimittäin, että kaikki Euroopan maat noudattavat vakauttamisohjelmaa budjeteissaan, vaikkakin lähtökohdilta ne ovat jopa parempiakin kuin monet suuret teollisuusmaat, ainakin kun ajatellaan euroaluetta. 2010 esimerkiksi euroalueen alijäämä oli 6,3 prosenttia BKTstä, Yhdysvaltain on 11,3 prosenttia BKTstä, Japanin on 9,6 prosenttia IMFn mukaan. Siis niin, että suuruusluokka selviää. 2011 euroalueella olemme 4,6 prosentissa, vahvistetulla euroalueella Yhdysvalloissa 8,9 Japanissa niin ikään 8,9 prosenttia. Sitä ei oikein ymmärretä käsittääkseni. Toinen tosiasia on se, että Euroopan talous on jatkuvasti yllättänyt niin, että se onkin dynaamisempi tai selvästikin dynaamisempi kuin mitä on arvioitu sen jälkeen, kun kasvuun kiinni päästiin. Se on tosiasia. Sanottakoon myös, että jotkut maat, kuten tiedätte, ei vähiten euroalueessa, ovat saavuttaneet IFO-instituutin osoittaman tason, joka on korkeampi, sit, korkeammalla päästy kuin sitten yhdistämisen, puhun siis Saksasta, jonka osuus on 30 prosenttia euroalueesta. Siis to, reaalitalous toimii ja kaiken kaikkiaan euroalueella on myönteisesti yllättänyt. Kolmanneksi seikka, joka sekin on mielestäni tärkeä, nimittäin meillä on nyt käytössä ne välineet, jotka toimivatkin sitä paitsi sekin nähtiin viime viikonloppuna. No niin, en halua nyt lopettaa tähän, mutta kuitenkin toteaisin vielä, että mekin olemme panneet liikkeelle rahan, jonka nimi on euro, säilyttänyt arvonsa paremmin kuin muut valuutat viime, viime vuoden aikana. Sekin on tekijä, jota ei pidä aliarvioida. Ja me olemme sen liikkeelle panneet, me. Voilà, voilà, euh... Tässä, herra, minkä halusi sanoa. Thank you very much. Those were, of course... Kiitoksia. Se oli aika mm, kattava iso kysymys, joka ansaitsi kattavan perusteellisen vastauksen. Nyt varmaan kyllä pitää pyrkiä hiukan tiivistämään, tiivistämään näitä kysymyksen aiheita ja niihin saatavia vastauksia, että pääsisimme tässä mahdollisimman pitkä. Sitten on se Grafia Magalio. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia herra pääjohtaja minun on pakko kysyä teiltä, ehkä teillä ei ole vaihtoehto olla vastaamattakaan. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi jatkaa tällä strategialla, joka liittyy likviditeettiin 2012 asti? Aitteko myös käyttää julkista velkaa? Jos ajatellaan kaksi päivää sitten pidettyä neuvostoja vastauksia siellä, niin haluaisin kuulla enemmän teidän käsityksenne siitä, miten sijoittajat, yksityiset siis, osallistuvat tähän pelastuspakettiin 2013 alkaen. Ensin vasta sitä kielteisestä viikonloppuna neuvosto päätti, että tapauskohtaisesti katsotaan. Minun mielestäni se johtaa jo epätietoisuuteen. Haluaisin kuulla teiltä, on, oletteko yhtään innostunut ajatuksesta, että markkinoille tulisi vakautta tätä myöden? Thank you very much indeed for, for your question. Kiitokset tästä kysymyksestä. Ensinnäkin, kuten jo totesin, täällä me tulemme katsomaan myös rahapolitiikkaa kahden päivän kuluessa. Joten voi tässä vaiheessa nyt ennakoida tätä päätöstä, kuten varmaankin ymmärrät, että hallintoneuvoston päätöstä ei voida tässä ennakoida. Se on tämänhetkinen Tämä koskee siis korkopolitiikkaa, mutta tämä koskee myös muitakin rahapolitiikan osia ja muita ei-standardiosia. Tämän otin jo esille alussa. Meillä on tietenkin rahapolitiikan välineitä, joilla pyritään takaamaan vakaus valuuttamarkkinoilla. Sitten meillä on myöskin sellaisia välineitä, joilla voidaan sallia sitten, jos se on tarpeen, että rahapolitiikka, sen siirtomekanismit ovat paremmin jos on markkinaosia, jotka ovat vaikeuksissa, niin voimme tehdä paremmin sitten näin näillä kor- koroilla sitten vaikuttaa tilanteeseen. Mitä tässä nyt totesin, niin tämä kommentti, jonka mainitsin jo aikaisemmin tässä, ja tämä tietenkin selventää tilannetta ei pelkästään nyt, vaan myös tulevaa pysyvää mekanismia, ja tämä pysyvä mekanismi tulee olemaan täysin IMFn politiikan mukainen, noudattaa täysin IMFn sääntöjä. Koska suuri epäilyhän oli se, että eurooppalaisen nyt uusi konsepti, ja se on sellainen konsepti, jota ei käyttäisi muualla Euro- maailmassa. Tämä konsepti oli ihan pelottava sijoittajille, säästäjille, kun he katsoivat investointiin, investointiin kanssa Euroopan suuntaan. Joten on erittäin tärkeä tämä epäluulo, joka kesti kuukauden, se täysin sitten hävisi. Totesin vain, että tämä oli hyödyllinen selvitys. Ja haluan vielä todeta, että mä voi kukaan aikana sitä siis kaikki on selvä, mutta nyt asiat ovat selviä. Mr. Langen. Edustaja Langen, olkaa hyvä. Kiitoksia, pääjohtaja. Keskustelin juuri naapurini kanssa tästä viimeistä lauseesta, mikä mainitsitte. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka tämä tuli esiin johdannaiskeskustelussa aamupäivällä, joka liittyy myöskin eurooppalaiseen pelastusvarjoon. Tämä pääsy keskuspankkirahaan kiinni. Toisaalta täällä vaaditaan, mitä tulee selvityskeskuksiin, että niillä on joko sitten pankkilisenssi tai ainakin pääsy sitten keskuspankkirahaan, jotta voidaan näin ottaa ennakkoja riskit huomioon. Tässä yhteydessä tuli esille kysymys, siis tässä europelastusrahastossa, sen yhteydessä tuli esille kysymys, koska toitte myöskin nämä valtiolainat lainat esille, jotka ovat miljardiluokkaa. Niin voidaanko tämän paketin, pelastuspaketin puitteissa, joka on menossa nyt tällä hetkellä testivaiheeseen, kun katson markkinoiden reaktiota, niin tässä ei ole mitään loppua vielä Kreikan jälkeen, Iranin jälkeen. Tuleeko sitten artiklaan 25 mukaisesti, jossa puhutaan sitä, että sitä kielletään – ostamasta näitä lainoja tai ottaa vastaan sitten eurooppalaisia valtion lainoja, niin onko teidän mielestä mahdollista tässä jälleen rahoittaa tämä pelastuspaketti Euroopan keskuspankin toimesta? Voidaanko tässä käyttää keskuspankin varoja hyväkseen? Ja sitten oikeastaan USAssahan on lähdettäisiin toiselle tielle. Siellä on huomattavasti valtion velkaa markkinoilta pois, imettystä pois sieltä ja ne lisätty tavallaan rahan määrää markkinoilla. Niin mikä on teidän kantanne tähän näin? Mikä on myöskin teidän kantanne siihen, että nämä selvityskeskukset pääsevät keskuspankkirahaan kiinni? This is a very... Kiitos tästä tärkeä kysymys, nippu. Tähän otitte koko joukon erilaisia asioita esille. Tuota, yksi liittyy näihin eh, clearing-taloihin. Eh, ovatko ne sitten kytköksissä keskuspankin vakavaraisuussäännöksiin vaiko eivät? Eh, se on tällainen aika globaali konsepti kyllä kaiken kaikkiaan, koska meidän pitää soveltaa enemmän tai vähemmän samoja sääntöjä näiden selvityspisteiden osalta myöskin, tavojen osalta myöskin, että, että, äh, että että, että, että kes, keskuspankit meillä ja se näissä nousevissa talouksissa olisivat samalla viivalla. Se on tärkeää järjestää. Sikäli kun ymmärsin, kysyitte näiden arvopaperimarkkinoiden hankintaohjelmasta. Tämä on yksi näitä ei-standardin mukaisia päätöksiä, joita me olemme tehneet, tai ratkaisuja, jotka on tehneet. Hallintoneuvosto on näin päättänyt toimia, koska meistä rahapolitiikan nämä toimituskanavat on järjestetty niin, että niin kuin me ymmärrämme, että nämä, näitä autettaisiin, näitä rahansiirtokanavia. Ei sillä pyritä tätä rahapolitiikkaa muuttamaan. Mehän tämän ohjelman kautta sitten perimme takaisin tämän, tämän, nämä käteiset, käteisen, joka, joka markkinoille tulee. Me joka viikko tämän, tätä, tätä, tätä toteutamme ei tulevaisuutta sen paremmin osaa sanoa, se on hallintoneuvoston päätösvallassa, mutta tämä ohjelma hanke on kyllä jatkuu koko ajan. Kysyit sitten, että jatkammeko itse pelastusrahaston rahoittamista. Tämä pelastusrahasto, kuten tiedetään, on täydessä touhussa, kuten toukokuussa päätettiin. Ja nyt se on ensimmäistä kertaa sitten toiminnassa. Kreikan osaltahan näitä ei totettu. Tämä ISF, jota siihen sovellettiin. Nyt me, me hoidimme nämä lainat pohjalta, mutta nyt niin kuin tämä sanottu, tämä järjestelmä on toiminnassa ja, ja se on tietysti sitten tämäkin keskuspankin hallituksen jäsenten käsissä. Kiitos. Thank you. Uh, Edward. Edward. Uh, Mr. President, you, you Pääjohtaja, osoititte selvästi, että politiikka jakautuu keskuspankin rahapolitiikkaan ja hallitusten talouspolitiikkaan. Toisin kuin USAssa, keskuspankkien keskeisenä tavoitteena on inflaatio muut toissijaisia, mutta selvästi inflaatio on tavoitteena selvemmin kuin Yhdysvalloissa. Kun taas sitten talouspolitiikka on muiden taloudellisten tavoitteiden osalta ovat hallitusten kontolla. Nyt meillä on käsissämme taloushallintopaketti. Tavallaan se muistuttaa keskuspankkia, että siellä on yksi selkeä tavoite – Taloudellinen hallinto liittyy ennaltaehkäisyyn ja velanhoitoon. Eli kysymykseni on, mikä on talouspolitiikan asema suhteessa kasvuun, työpakkion luomiseen ja EU 2020 pakettiin? Jopa komissio sanoo parlamentille, että älkää pelkästään tuijottako tätä uutta mekanismia ikään kuin se olisi joulukuusi, vaan se puuttuu pelkästään kriisiin. Perhaps your opinion. This is... Uh, tai siis mielipiteen ainakin. How... Minä yritän kertoa, miten minä näen asiat. Hallintokysymys, jota te nyt työstättekin juuri, liittyy hyvin pitkän aikavälin asianmukaisen toimintaan Euroopassa 27 kesken tai 17 kesken euroalueella. Kuukauden päästä meitä on 17. Ei se ole lyhyen aikavälin kysymys. Totta kai otamme vaarin menneestä, mutta ei se ole lyhyen aikavälin, vaan hyvin pitkän aikavälin kysymys. Miten hallinnoida asianmukaisesti 27 vaan puolen miljardin enemmänkin tai 350 miljoonaa enemmänkin taloutta. Toisaalta meillä on ajatus siis siitä, että meillä on pysyvä järjestelmä, joka mahdollistaisi tarvittaessa silloin, kun palvelut ei toimi kunnolla, mutta tämä on nyt vain olettamus kantapään kautta oppimalla, kuten nytkin näinä päivinä. Mikä todennäköisyys on yksittäisillä talouksilla tai mailla tai kaikki ne yhdessä, jotka sitten valvovat niitä, että ne taas hyvin menevät löysän taloudenpitoon, koska tästä on esimerkkiä nykyisessäkin tilanteessa. Tämä on vain olettamus, että tämä uusi hallintotapa toimii. Me haluamme rohkeutta mitä suurimmassa määrin taloudellisessa hallinnossa, jota te nyt olette käsittelemässä. Se on äärimmäisen tärkeää meille, ehdottoman tärkeää. Sitä paitsi näemme sitten, mitä tapahtuu, kun vain sivutetaan nämä asiat. Eikä se liity yhtään millään tavalla kriisinhallintaan, jonka mainitsimme, tai IFSSn toimintaan tai uuden mekanismin toimintaan. Mutta yksi vielä lisää. Kaikki pitkälle taloudet miettivät sitä, miten kriisistä voi ottaa vaarin. Hetki sitten tutustuin muiden suurten talouten tilanteeseen. Nekin pohdiskelevat sitä, mitä olisi muutettava, että voisi paremmin makropolitiikkaa hallita. Eikä ole mikään yllätys, että kaikki olemme sitten pahimman paineen alla sitten toisen maailmansodan. Tai jopa sitten ensimmäisen maailmansodankin, mutta suurilla me vältyttiin vältettiin, koska tehtiin oikeita päätöksiä. Puheenjohtaja, olenko tyytyväinen näihin pitkiin vastauksiin? Huoma, huomasin tuossa, että laskin jäljellä olevia minuutteja ja kysy, kysy, kysyjiä. Täytyy varmaan pistää kello, kello käymään. Elisa Ferreira seuraavaksi. Um, Puhun portugalia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tärkein kysymykseni liittyy rahoituksen vakausmekanismiin. Sehän toimii, mutta ei se saavuta tavoitteitaan. Eihän se estänyt tämän taudin leviämistä muihin maihin. Ja se ei näytä herättävän niinkään markkinoiden luottamustakaan. Joten kysymykseni herra Trichelle on, että miksi tämä pankki, joka on tavallaan vakauselementti järjestelmässä, niin miksi teette, uusta, miksi te uskotte, että tämä, tämä järjestelmä ei saanut niitä tavoitteita aikaiseksi, että sen oli tarkoituksena aikaan saada? Sillä tässä ei ottu ehkä huomioon tarpeeksi yksityisen tahon osallistumista huomioon. Tämä on aivan Pandera lipas, joten haluaisin kuulla teidän kantanne tähän, miten maat voivat sitten maksaa velkansa ja hallita velkaansa tulevaisuudessa. Pitääkö tässä muuttaa sääntöjä keskipitkällä aikavälillä, jotta voidaan sallia ylijäämänkin hankkiminen ja hallinnoida ylijäämää sitten. Mutta sitä ei tällä hetkellä ottu yhtenäisvaluutta-alueella tarpeeksi huomioon, koska maat ovat hyvin erilaisella tuottavuustasolla. Ja meidän pitää ehkä miettiä hieman radikaalimpia ratkaisuja tulevaisuudessa Euroopassa. voiko tämä tavoite saada aikaiseksi? Minusta pääasia tässä yhteydessä, kuten aina, on, on tämä suht, eri maiden välinen suhteellinen kilpailukyky, jota on pidettävä tarkoin silmällä – ja näin olen, tätä olen aina jankuttanut näissä eri kuulemistilaisuuksissa, joita on tässä vuosien mittaan järjestetty. Me olemme, sijaitsemme yhdellä ainoalla yhdellä alueella, yhtenäisellä, yhtenäisellä markkina-alueella, yhtenäisvaluutan piirissä. Ja tämän, meillä on kahden vuoden, 12 viime vuoden ajan hinta pysyneet kurissa, kahden prosentin, kahden prosentin pinnassa, tämä vakausaste ollut, eli inflaatioaste. Ja nämä on, äh, on tietysti sitten johtunut kaikista päätöksentekijöistä, yrittäjistä, poliitikoista, työmarkkinaosapuolista. Tämä on aivan perustavan tärkeää. Me olemme yhtenäistaloudessa. Me tässä tämmöinen nimellisvallankumous ei meitä odota, koska me ähm, äh, äh, olemme sitoutuneet tähän hintavakauteen, niin kuin 1,9 prosenttia oli tämä minun ennustukseni lähivuodelle inflaatiovauhdiksi. Tuottavuuden tasossa tietysti on eroavaisuuksia äh, Euroopassa suurestikin, mutta oli miten oli onpa sitten eh, tuottavuuden taso mikä hyvänsä siitä tietysti, tietysti eh, rukata, eh, rukata sitten palkat ja, ja, ja muut menoerät sitten norm- elinkustannusten mukaisesti, niin kuin kaikkialla muuallakin täytyy tehdä. Silloin kun jos on kuuluu johonkin valuutta alueeseen niin kuin euroaluekin nyt sitten on. Eli siis tässä työn äh, yksikkökustannus on tietysti ratkaiseva, eh, mutta tietysti muitakin tietenkin äh, kilpailukykyä kykyyn vaikuttavia elementtejä on olemassa. Ihan äh, seli, seli, selityk, selityksiä, siis nyt meillä on neljä minuuttia sekä kysymykseen että vastaukseen varattuna. Sylvi, seuraava kysymys. Kiitos <clears throat> puheenjohtaja. Parlamentti pyrkii kaita oman vastuunsa. Me kyllä olemme tietoisia kaikesta siitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet euroryhmässä. Ei meidän tarvitse kääntää. Minä seuraan markkinoita ja kun sanoitte, että meidän pitäisi ottaa vaarin tästä kriisistä, joka on ehkä suurin kuten ensimmäisen maailmansodan, niin menisin jopa hiukkasen pidemmällekin. Nimittäin esitätte meille lukuja, ja yhtäältä tiedetään, että on kansallista politiikkaa, joka on kuitenkin vielä paikallaan Meillä on integroitu emu, siis joka ei ole toteutunut kuitenkaan täysin. Sanoit, että meillä on samat säännöt, mutta meillä on kuitenkin finanssipolitiikkaa, työn yksikkökustannukset vaihtelevat. Mennäänkö riittävän pitkälle tässä <clears throat> paketissa, kun tyydytään sanomaan vain, että seurataan eroja sen sijaan, että todellakin konsolidoitaisiin Euroopan tasolla politiikkaa. Pikaisesti toinen kysymys. Minua on silmään pistänyt se, että neuvoston aivomuksena on redusoida kaikkia sitä toimivalta, joka parlamentillakin on. Jos ajatellaan 10. kesäkuuta jaettua tekstiä, jonka EKP jakoi, niin EKPn tekstissä, kuten komission tiedonannossakin viime toukokuun 12. päivästä oli myös kriisin hallinnasta näkökohtia. EKP oli sitä, mitä se oli osa pakettia ja komissionkin virassa oli osa pakettia. Ja nyt sitten tullaan meille sanomaan, että ei, ei, ei, kun neuvosto kantaa huolen siitä. Eikö teidän mielestänne meidän pitäisi tässäkin paketissa ottaa esiin kriisin hallinta, valtiovelka muun muassa, ja kuten Garcia Margallo esittikin hyvin järkevällä tavalla, täytetään miettiä kysymystä, miten milloinkin voidaan pankkijärjestelmä tervehdyttää Euroopassa – No joo, minä lopettelen jo, sanotaan niin mielenkiintoista kuitenkin, täytyy hyväksikäyttää trisheitä täällä. No useimmehan tämä näemme tietysti. Mutta eikö meillä ole tarpeen lisätä pakettiin myös pankkien tervehdyttäminen? Tietääkseni sitä ei ole vieläkään tehty. Ja se on vasta sitten, kun on selkä seinää vasten. À votre première remarque. Ensimmäisen kommenttiin vastaisin, että olen aivan samaa mieltä. Me itse Olemme sitä mieltä, että komission esitys on riittämätön. Kaikki tietävät, että neuvosto ottaa askel vielä taaksepäin komission esityksestä, mutta te olette yhteislainsäätäjiä ja te voitte siihen tutustua paremmin sitten, mutta olen aivan samaa mieltä, mitä itsekin puhuin siitä, että on kyse lähes talousarvion federoinnista. Valuutan kohdalla meillä on, tarvitaan lähes federointia myös budjetissa. Ainakin sitten, jos vahvistetaan selvästi valvonta verrattuna siihen, mitä nyt on, nimittäin mitä meillä nyt on, ei ollenkaan vastaa todellisuutta nykytilanteessa. Toistan, se on kuitenkin tilanne, jossa lähes tarvitaan myös budjetin federointia. Siinä olen tiukkana. Sitten, mitä tulee kriisin selvityksiin, ratkaisuihin. Siinä puhun nyt suorastaan sydämestäni. Meillä on niin paljon vaikeuksia ollut saada selvennyksiä tässä että en juurikaan kannattaisi, että uudelleen avataan tämä Pandoran lipas totta puhuen. Mutta totta kai minä riipun kokonaan parlamentin arviosta ja tietenkin sen halukkuudesta, mutta minun vaikutelmani on. Minä kehotamme varovaisuuteen. Me olemme saaneet selvennystä ja mielestäni se on sinällään tärkeää. Pankkeista sanoisin, että te olette itse tehneet tärkeitä päätöksiä juuri hiljattain, että merkittävällä tavalla tarkistetaan, vaikka se nyt ihan vastaakaan sitä, mitä me ajattelimme alun perin, mikä teilläkin oli mielessänne, mutta minä sanoisin kuitenkin nyt myös, että to, toteutetaan nyt ainakin nämä laitokset. Me saamme ESAat ja ylipäätään myös vakavaraisuudessa saadaan sääntöjä. Pitäydytään nyt niissäkin, se on minun vaikutelmani. Um, well done. Thank you very much. Se meni hyvin. No niin. Sitten seuraava. Kova. Dank u wel. Ik zal uh, Nederlands spreken als u te... Eh, Kiitoksia. Puhun hollantia. Minulla on kysymys, joka liittyy Belgiaan. Kuten tiedät, täällä on paljon poliittista epävarmuutta tällä hetkellä Belgiassa. Meillä on hallitus, joka hoitaa tällä hetkellä asioita – mutta se on täysin, täysivaltainen hallitus sinänsä. Ja täällä on puhuttu siitä, että onko Belgia edes elinkykyinen tulevaisuudessa. Enkä nyt enkä voi halua tätä kommentoida, mutta, mutta Belgia ja sen yhteydet sitten taas pääomar, pääomamarkkinoille. Belgia maksaa 3,5 prosenttia korkoa markkinoilla. Ja kysymykseni onkin se, että mikä on poliittisen epävarmuuden ja tulevan hallitukseen liittyvä kysymys ja sitten tämä, tämä yhteys rahoitusmarkkinoihin, joilla taas sitten investoijatkin haluavat. Je dirais simplement que nous observons... Sanoisin vain, että totta kai seuraamme tilannetta kaikissa maissa. Ja meidän täytyy olla nöyrinä, kun ajatellaan demokratiaa sen toimimista. Minä en kommentoi millään muotoa suhdetta keskusteluihin, joita teidän maassanne käydään politiikan ja markkinoiden kesken, niin sitä kommentoi. Sanon vain sen verran, että monissa maissa on nähty, että demokratiat toimivat. Ja mielestäni on olemassa merkittävä ongelma, joissa parlamentin on merkittävä osansa niin, että edustuksellisuus paranisi ja niin myös, että kansalaisetkin tieteiset paremmin, mitä tapahtuu, miten maailma todella toimii. Tällaista viestintää tarvitaan vahvemmin, varsinkin nykyoloissa. Thank you very much, Philippe. Kiitoksia, Philippe. No, merci. Herra pääjohtaja, kiitos siitä, että olette jälleen täällä. No, selvää tietenkin on, että Euroopassa meidän edestämme on sekä julkista ja yksityistä velkaa vuoren verran, ja sitä on tervehdytettävä. 2008 ja sitten Kreikan myötä, 2009, 2010 ja sitten nyt Irlannin myötä onkin tehty niin, että pankkien puoleen mennään pelastamaan niitä. Totta kai velanantajilla on oma osuutensa, mutta myös velanantajilla yhtä lailla, kuten ottajillakin. Ja Loppujen lopuksi veromaksajat viime kädessä maksavat. Varsinkin veromaksajat kaikkiin huonommassa asemassa olevissa maissa. Siksi pari kysymystä. Ensinnäkin, olet oikeastaan mieltä, että tämä on reilua miettiä tällaisen ratkaisukeun, niin entä toiseksi sanoit, että talous toimii hyvin. No, no ja, jos ajatellaan 27 maata, jotka tekevät tiukkoja toimenpiteitä, ei pidä paikkansa, kaikki eivät tee eikä vielä tiedetä, mitkä ovat vaikutukset sitten. Ja sitten kun tiedetään vaikutuksen, niin ei voida sanoa, että taloudessa niin kauhean hyvin menee kuitenkaan. Nimittäin kysyisin, ovatko nämä sellaiset toimijat, jotka käytävät itseään vastaan loppujen lopuksi ja johtavat deflaation. Sitten lopuksi kommentti vielä, kun ajatellaan sitä, että te haluatte maximum boldness urheutta tässä talouden pidossa, niin koskeeko se hallituksia mutta voidaan sanoa myös, että te olette itse paljon varovaisempi siinä, kun pitäisi ottaa tätä toista puolta huomioon, joka on käytänyt hyvin vastuuttomasti nimittäin rahoitussektori. Jos ajatellaan transaktioveroa esimerkiksi tai jopa rahoitussääntely, niin ei voida väittää, että EKP olisi kauhean kunnianhimoisesti siinä ollut mukana. Kun pidetään ajatusta mielessä siitä, että muut välineet haittaavat. Kiitoksia. No niin, kysymyksenne. Aloitan lopusta. Ja sitten lopuksi ensimmäiseen. No, kaikki ei se niin hyvin pyöri. Jos nyt uskaltaa sanoa, niin ehkä liiankin hyvin. Ei pidä unohtaa, että nyt olemme tilanteessa, missä meillä on käänteinen tilanne kuin oli eurotilanteessa. Taloudet, jotka pärjäävät hyvin tai jopa erittäinkin hyvin, silloin ponnistelivat säilyäkseen kilpailukykyisinä ja voitaisiin sanoa, että aikanaan tämä olisi ikään kuin pallo jalassa, joka hidasti. Ja sitten maat, jotka eivät nyt pärjää hyvin, ehkä silloin liiankin hyvin pärjäsivät. Varmasti tiedetään, mihin viittaan. Tässä on tavallaan tiettyä kompensaatio syntynyt verrattuna niihin, jotka eivät pärjäsivät hyvin ja nyt pärjäävät, tai sitten ne, jotka nyt pärjäävät huonommin ja silloin pärjäsivät liiankin hyvin, että saadaan korjauksia aikaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin en halua antaa sellaista vaikutelmaa, että olen jotenkin itse tyytyväinen, koska on hyvin, nyt, nyt ei ole syytä itse tyytyväisyyteen ollenkaan. Reaalitaloudessa No siitä ei voi muuta sanoa kuin, että tähän asti, sit niistä päivistä kun päästiin kasvuun, niin tuli tällainen taantuma, joka on ollut mitä pahin sitten toisen maailmansodan. Nyt meillä on pari lainausmerkissä hyvää nousua yksityiselle, mikä nyt ei ole kovin loistavaa tai ihmeellistä, mutta parempi kuitenkin kuin arvioitiin. Se nähdään kuukausi kuukaudelta. Se on nähtävissä myös ennusteesta. Ehkä kun nähdään parin päivän päästä sen, no katsotaan. Mutta ainakin tähän asti se on ollut näin. Sitten teidän huomionne, joka niin se koski sitä niin, että... No, Ei kun, niin, siis tämä ylipäätään tämä huomio kun kysyitte, että jotkut ponnistelevat, mutta eivät kaikki. No, siinä on tehtävä asiat selväksi. Siksi tämä selvennys on välttämätöntä, ei ole nokakoputtamista. Kun sanotte, että tässä velkojat maksavat, mitä se tarkoittaa, että ne, jotka ovat ovat luottaneet markkinoihin ja nyt sitten menettävät rahaa. Ne ovat pitkään olleet markkinoilla, jotka ovat vähän markkinoilla, lyhyen aikaan ollut, ovat tavallaan teitä vastaan, niin sitten voittavat ja ansaitsevat. Yleensä kaikki on paljon yksin, monimutkaisempaa, eikä siksi pidä yksinkertaista asioita, jotka ovat monimutkaista. Siellä on ihmisiä, jotka ovat markkinoilla pitkään, jotkut lyhyen aikaa. Ne, jotka ovat lyhyen aikaa markkinoille ja sitten ansaitsevat, niin eivät ne ehkä mene vakauden suuntaan. Näin yksinkertaisesti se on. Nyt on erittäin tärkeää, että hallitukset sanovat, että me noudamme sanoja, jotka ovat voimassa maailman mittakaavassa. On kaksi ratkaisutapaa. Ensinnäkin analysoidaan, no IMF analysoi maata, tai maa itse analysoi itseään, jos se on elinkelpoinen kestävällä pohjalla, niin silloin IMF auttaja ja muutkin maat auttavat rahoittavat. Jos haluavat, jos eivät halua, niin eivät auta, mutta jos haluavat, niin auttavat. Sitten toinen tilanne, jota me pidämme aika epätodennäköisenä, hallitukset sanoivat tässä siteraan heidän omia sanojaan odottamattomassa tilanteessa, että maa olisi maksukyvyttömyystilanteessa siis ihan sama tilanne kuin maailman mittakaavassakin. Siinä on kyse eri tilanteesta, mutta vielä kerran selkeyttä, selkeyttä. Nimittäin ei voida antaa ristiriitaisia merkkejäkään. Totean vain, että selvennykset viime lopulta olivat hyödyllisiä. There you are, Philip, you wanted... Kiitoksia, Philip. Sanoit tähän intohimoa tähän puheeseen. Sait tilaamaan seuraa puhuja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että jälleen kerran täällä, herra pääjohtaja, ja että olet myöskin tähän aikaan vielä täällä. Nyt esitän teille ajankohtaisen kysymyksen Kreikasta, joka vaivaa meitä. Eilisen tai toisipäiväisen ECOFIN-neuvoston, ECOFIN-neuvoston arvioinnin mukaan tulevat katsomaan tätä laajentumista näille laajoille ja la, lainoille, joita Kreikka on saanut IFLtä ja muilta. Onko tämä nyt myönnetty tavallaan 2021 saakka? Mutta meitä häiritsee se, että Kreikan tiedotusvälineet katsovat, että tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että säästöpolitiikkaa pitäisi jatkaa myös pitkään, joka, josta juuri Kreikka kärsii tällä hetkellä IPFn ja mm, keskuspankin takia. Niin, herra pääjohtaja, johtaako tämä sitten, että tämä johtaa siihen, että meidän pitää jatkaa myöskin tätä säästöpolitiikkaa, vai onko vuonna 2013 jälkeen tällainen erityisen tiukka säästöpolitiikka meille näkyvissä ja pitääkö meidän todellakin vetää pyö näin tiukalle? Nous avons nos responsabilités. We have our responsibility, as you know, in the ECB. All the questions you are asking are... Niin, kaikki kysymykset, joita kysytte, tietenkin on hallituksiin liittyviä kysymyksiä ja IMFään liittyviä kysymyksiä, joten en nyt halua tässä liikaa näitä kommentoida. Vaikka ongelma on eurooppalainen. Mutta aika usein täällä puhutaan oman toimialueensa ulkopuolelta, joten emme näettenkään halua olla vastuuton. Eli kysymys on hallitukselle ja lainojen antajille ja IMFlle ja komissiolle, joka katsoo tätä ohjelmaa ja arvioi ohjelmaa. Kaikki, mitä minä voin todeta tähän näin, on vain se, että on Kreikan ihmisten etujen mukaista ja Kreikan talouden etujen mukaista palata pysyvästi siihen, että talous toima, toimii. Me tarkoittaa sitä säästämisellä tässä yhteydessä. Tarkoittaa, että meillä oli kyllä niin huomattavaa epätavannäköistä, epätä, epätavallista toimintaa. Niitä pitää kyllä korjata. No, tässä on lukujakin, millä voitaisiin sitten eri, esitellä tätä tilannetta, joten teidän pitää palata normaaliin tavallaan. Ei ole mitenkään outoa, että tehdään tästä pitkän aikavälin tai kesken aikapätkävälin politiikkaa. Tähän vaaditaan kaikilta talouksilta. Sitten ottan Andreessen. Kiitos äh, puheenjohtaja, äh, äh, pääjohtaja. Le Progren äh, äh, äh, olessa olleessa haastattelussa totesi, että, että tässä on kysymys nyt, että, että tämä käsite ei vastaa nykypäivää, arkea. Onko se myöskin sitten jollakin tavalla heijastanut teidän työtänne EKPn pääjohtajana? Millä tavalla, jos, jos näin on, niin millä tavalla sitten näin on? kyllä minä edelleen pidän, että, itse, että autonominen kansallisvaltio on tämä oikea järjestely. Kiitos. Tämähän on tärkeä kysymys. Muistaakseni sanoin, että, että me olemme luoneet uusia kokonaisuuksia, jo, jo, jo, joilla, joilla on merkitystä Mannermaan tasolla ja maailmanlaajuisestikin. Me Eh, esimerkiksi Lehman Brothers tapahtuma, yksi tapahtuma yhdessä maassa voi muuttaa koko tilanteen päälailleen. Ja että meidän pitää myöskin tätä hallintamallia sitten kehittää globaalilla tasolla niin, että otetaan huomioon nämä uudet kokonaisuudet, jotka vaikuttavat sitten globaalisti globaalin talouteen. Eh, tietysti siellä eh, pohjalla on nämä, ovat nämä kansallisvaltiot, Äh, muuta, muistan tätä äh, Westfalin sopimusta, joka tässä tämän pohjan Euroopassa tälle äh, valtiomuodolle luonut. Mutta meidän pitää tietysti se olla tietenkin kunnianhimoisia kansainvälisellä tasolla, mutta meidän, meillähän täytyy aina pitää mielessä, että meillä on tämä euro valuuttanamme Euroopan mantereella, meillä on se yhtenäismarkkinat ja yhtenäisvaluutta, kuten äsken totesin. Juuri tämä yhdistelmä, näiden uusien toimijoiden eh, yhdistelmä eh, ja näiden kansallisvaltiokäsitteiden yhdistelmä, joka nyt sitten on, on tämän, tehän olette tämän, eh, tämän to, tosiseikan ruumilustima, että on, on, on, on näitä kansallisvaltioita, ja sitten taas toisaalta tarve hallita isompia kokonaisuuksia, niin kuin täällä nyt koko ajan tapahtuu. Hans-Peter Martin. Kiitoksia teidän tehtävänne mukaan, teinkin herra pääjohtaja. Teidän pitää ottaa asioita tietyssä valossa esille. Muistakaa, mitä, mikä tämä oli, tilanne oli vuosi sitten Kreikan tilanteen suhteen. Tänään haluaisin ottaa sitten Espanjan erityisesti esille. Voitteko kertoa meille ystävällisesti, tietenkin täällähän on nyt on puhuttu valtiovelasta ja näette, että myöskin e on korkotason noussut huomattavasti ja se, mitä näemme tässä nämän velkatason suhteen, ei näytä tällä hetkellä kovinkaan pelottavalta, tai sitten jotkut muut tietävät enemmän tästä asiasta. Täällä puhutaan nyt sadasta miljardista eurosta tällä hetkellä, jota voitaisiin ehkä myöntää, tai jotka tarvitaan vielä. Mutta tiedämme, että täällä myöskin Espanjassa poistomahdollisuudet ovat näissä tilinpidon mahdollisuuksissa erilaiset kuin Keski-Euroopassa. Jos on katsotaan vaikka viideksi vuodeksi tämän tilinpito, niin vasta 2013 tiedetään tarkkaan, mikä on tilanne oikeastaan. No konkreettinen kysymys teille. Onko teillä realistinen kuva näistä kriittisistä kiinteistöistä Espanjassa? Jos on, niin voitteko meille vähän antaa osviittaa tässä asiassa? Ja voitteko kuvitella, että jos joku säästökassa tai joku suuri pankki, vaikka Santander, menisi konkurssiin, onko tämä mahdollista, että voisi käydä, vai onko, ovatko nämäkin järjestelmän kannalta relevantteja laitoksia? Haluaisin kaikille muistuttaa siitä, että perussopimuksen nojalla meidän tehtävänne on saada aikaan hintavakautta 16 maassa 350 miljo- 350 miljoonan ihmisen puolesta sitä meiltä edellytetään, niin me olemme tehneetkin jo 12 vuoden ajan 1,19 prosenttia keskimäärin on ollut inflaatio. Hintavakaus on toteutunut paremmin euroalueella aivan perusopimusten mukaisesti, sen mukaan mitä olette peräänkuuluttaneetkin, siis paremmin kuin on ollut monissa talouksissa ikään kuin euroalueen perustajia olleet. Ja meidän pitää seuraavan kymmenen vuodenkin aikana pystyä tarjoamaan samaa hintavakautta. Se on meidän tehtävämme. Kaikki kysymyksenne osat eivät kuulu meidän mandaattimme, mitä meiltä edellytetään, mikä on meidän vastuumme. Ja siinä puututaan muihin yksiköihin. Haluan tämän tehdä selväksi. Minä sanon itsekin, että ei meidän pitäisi puhua sikin sokin. Tarvitaan myös verbaalista kuria. Se on ehdottoman välttämätöntä. Je ne suis pas responsable. Minä en ole vastuussa sen ja sen maan politiikasta. Me emme ole vastuussa eri maiden valvonnasta, vaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa, jotka ovat vastuussa. Eli yhtäältä komissio ja neuvosto toisaalta. Sanon siis vain että me olemme aina sanoneet kaikille maille, teidän täytyy hoitaa hommanne mahdollisimman viisaalla, järkevällä tavalla, ja sen olette kuulleet aikaisemminkin, mutta olen myös sanonut, että moni tarkkailija ehkä todennäköisesti aliarvioi euroalueen terveyttä tai muidenkin maiden terveyttä. Ehkä tässä on jonkinlaista yhdistelmää, miten nyt sanoisin, ehkä, ehkä, ajatellen viestintää, epäselvyyttä viestinnässä. Meidän täytyy siis palata täsmällisempään viestintään. Mainitsin tässä jo tämän hyödyllisen selvennyksen en usko ollenkaan, että teidän esittämänne olettamus Espanjan pankeista on asianmukainen minun tietääkseni. Uh, Kiitoksia. Sitten Diego Fea. Kiitoksia. Obrigado. Obrigado, senhor Kiitos. pääjohtaja, hyvästä innostavasta esityksestänne Äh, ensimmäinen äh, seikka, mitä mainitsitte koskien tätä äh, uutta taloushallintopakettia. Siihen sitten, että EKP oli hiukan epäilevällä kannalla muutamiin ehdotuksiin nähden katsoi, että, että tämä järjestely sitten heikentäisi näitä velan, velan velkaantumisen ennakkoarviointeja <clears throat> muissa, ja tietyissä jäsenmaissa tietyissä olosuhteissa sitten tämän poikkeamat sallittaisiin. Oletteko kenties nämä viittaukset sitten valmiit poistamaan, tai onko teillä jo tarjolla jotain vaihtoehtoja sitten tällaisiin ratkaisuihin? Minähän olen portugalilainen, meillä on hyvin tiukat työlain, työlait, tiukka työlainsäädäntö, ja me ollaan meillä on suuria ongelmia, kuten tiedetään, eli me tarvitsisimme hiukan joustavampia, hiukan joustavampaa työlainsäädäntöä. Luuletteko, että se on mahdollista? Kiitoksia. Tiedän, että me pyrimme tietenkin vahvistamaan tätä vaikkakin komission tekstissä oli monia esimerkkejä, mutta pyrimmekin vahvistamaan tätä tekstiä. Tämä oli ensimmäinen tekstiversio. Tietenkin tämä on vasta tätä tekstiä muokataan vielä tällä hetkellä, joten se muuttuu vielä. Ja on muuta selvää, että kaikissa maissa ilman mitään poikkeuksia, mitään poikkeuksia ei ole, myöskin ne maat ovat hyvässä jamassa talouden kannalta, niin rakenneuudistuksia pitäisi tehdä, jotta voitaisiin kehittää talouden potentiaalia ja tämä koskee myös Portugalia. Joten no, on täysin samaa teidän, samaa mieltä teidän kanssanne, että rakennemuutokset, mukaan lukien työmarkkinat, voisi auttaa siinä, että Portugali ylipääsi ongelmista paljon paremmin. Tämä on toki totta. Tosi oike, siis oikean talouden kannalta, sillä rakenneuudistuksethan ovat tietenkin se suola, joka pohjalta toimitaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja kyllä, olen samalla kannalla teidän kanssanne. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Hauska huomata, että myönnätte meille myös taloushallintopaketissa kansalainsääntäjän roolin. Neuvosto hiukkasen epäilee kuitenkin vielä ajatella meidän uutta asemaamme, kun itse olen myös tässä yhtenä esittelijänä kasvu- ja vakauspaketissani kirjan kommenttinne pari seikkaa. Ensinnäkin on käynyt selväksi, että edelläkin markkinoilla on pelkoa ja epätietoisuutta, eikä tiedetä, onko Irlanti se viimeinen maa, joka on pelastettava. Toiseksi viime viikonloppuna vakausmekanismin asema selkeytyi, mutta ei ihan lopullisesti. Kysyisinkin, oletteko sitä mieltä, että kun meillä on paketti lainsäädäntöesityksiä, niin onko se riittävän tanakka, että ei tämä heilunta jatkumarkkinoilla? Ja siihen liittyen, onko tähän uut, jonkinlainen kytkös tähän vakausmekanismiin? Miten sitä kehitellään eteenpäin? Otetaanko se mukaan johonkin lainsäädäntöön? Ehkä siihen menisi enemmän aikaa saattaa paketti loppuun. Kiintoisaa kuulla. I understand pretty well your question. Ymmärsin kysymyksenne oikein hyvin. Ymmärrän. Minä tässä välitän omia tuntemuksiani teidän suuntaanne, mutta, olemme, olemme hyvin nöyriä tietenkin näiden demokraattisten instituutioittemme edessä ja niiden palvelijoina, niin kuin nyt tällä kertaa täällä Euroopan parlamentissa. Tähän toiseen seikkaan sanoisin, että että, että, että minusta, minusta tuntuu, että täällä mitä kaikki asiantuntijatkin pitävät, investoijat ja e, sijoittajat, säästäjät ja niin ikään pitävät kaikkein vaikeimpana, on juuri tämä epäselvyys, tämä häilyvyys Eh, en suinkaan eh, eh, esitä, että tätä Pandoran lipasta todellakaan nyt avataan, avattaisiin uudestaan. Ei se ole varmaankaan hyvä idea, vaikka toisaalta ymmärrän, mitä rivien välissä haluatte minulle nyt viestiä. Mitä <clears throat> sitten tulee kasvun vahvistamiseen, tässä on sekä että, että tämä valtiontalouden pilari ja sitten matko, ma, makrotalouden valvonta on, on, ovat nämä kaksi peruspilaria. Me pyrimme mahdollisimman, mahdollisimman pitkälle, pitkälle mennä tämän kvasifederaation suuntaan, jota meillä varsinaisesti tietenkään ole. Mutta mutta tässä sitten tullaan sitten hiukan venyttämään tätä riippumattomien kansallisvaltioiden periaatetta. Mutta pyrit minusta pitää mennä mahdollisimman pitkälle tällä tiellä ja olla mahdollisimman toimia mahdollisimman vahvoina. Tässä on kuitenkin, että tämä komission kanta on heikentynyt tässä keskustelun mittaan, mutta kun te olette tässä kansanlainsäätäjä, se, te, te, sitä vielä, eikä tajua nyt vielä itsekään, mutta, mutta uskon kyllä, että Teistä siihen on. Kyllä te tämän haasteen vastaanotatte ja se hoidatte epäilemättä. Right, Burkhard, it's your go now. Ja, ja president, äh, ich habe zwei kurz... Puheenjohtaja, kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, kuinka Euroopan keskuspankki näkee tulevan roolinsa eu kriisimekanismissa? Tähän mennessään EKP on tehnyt tehtävänsä hyvin, kuten näemme myöskin EKPn vuosikertomuksesta. Nyt voidaan tietenkin ajatella sitä, että EKPllä on paljon ja myöskin paljon ostettavaa markkinoilta näitä valtiovelkoja näitä heikoista maista. Ja nämä ovat tavallaan silloin keskuspankkirahasta riippuvaisia. Miten jatkossa, mikä on EKP-rooli kriisimekanismissa? Toinen kysymys, sitten kun nämä eurobondit ovat jälleen tulleet tapetille, ja sillä on jotenkin puolustajia ja vastustajia, ja minä oikeastaan olen niiden vastustaja, ihan perustuslaillisista syistä. Tässä on monia esteitä monissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin puolustajat taas toteavat, että eurobondit voivat pelkästään vain ottaa 6 prosenttia jostain tietystä jonkun maan valtiovelasta hoidottaakseen. No, miten te arvioitte tämän euroobligaatioasian? Tällaiset, voiko tällaiset kaksoismarkkinat syntyä tavallaan? Thank you very much uh, for your question. Kiitoksia kovasti kysymyksestänne. Totesin tästä me vedämme pois sen likviditeetin, jota me sinne panemmekin. Tarkoituksena on vain saada aikaan normaalia toimintaa rahaimpulseissa. Ja kun meillä on niin kutsuttu riskivapaa esikuva-analyysi, varsinkin yhden talouden kohdalla, niin silloin siitä tulee tärkeämpi kysymys, mutta en kommentoi eri tahoilla esitettyjä ajatuksia. Niitä on useita. Tehän tiedätte, että tähän asti me itse emme ole peräänkuuluttaneet niin kutsuttuja euro-joukkovelkakirjalainoja. Koskaan ei pitäisi sanoa, ei koskaan tietenkään, mutta emme ole sellaista pitäneet tarpeellisena. Hallitukset ovat itse menneet toiseen suuntaan, tähän asti ainakin, ja sanoisin, että se, että olisi 60 prosenttia tai muuta, niin siihen en ota kantaa. Kiitos. Thank you, Liam. Kiitoksia, Liam. Oui, monsieur le président. Herra puheenjo, pääjohtaja, kriisi tekee välttämättömäksi jotenkin integroida talous- ja talousarvopolitiikkaa ei keskuspankki yksinkään voi taistella inflaatiota vastaan, kuten nähdään. Pääjohtaja kyllä mielellään antaa omia suosituksiakin talouspolitiikassa, talousarviossa, vaikka ole siinä vastuustakaan, siis budjetista. Suosituksia, joista voi tietenkin keskustella, mutta nyt aika rientää. Sen sijaan voidaan olla kiitollisia kyllä keskuspankin pragmatismista politiikassa likviditeettikriisissä, on saatu aikaan kasvua ja yksityiset pankit ovat ostaneet myös valtiovelkaa ainakin joinakin aikoina ja valtiovelan kohdalla keskuspankkikin on niitä ostanut ainakin Kreikan osalta, jos nyt oikein ymmärsin aamusta lehtiä, niin keskuspankki on myös äärialumaiden kohdalla tehnyt. Tästä ehkä teillä on enemmän tietoa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, jos valtion velka on rajoittuu Kreikkaan ja Irlantiin, budjettiin, niin ostako keskuspankki osan tästä valtiovelasta? Portugalin ja Espanjan kohdalta sanoi puhuja, kuten keskuspankki on tehnyt myös silloin, kun on kyse kaikkein tehokkaimmasta keinosta korkoja höllentää markkinoilla. Toiseksi otitte esille valuuttakurssit esille. Usean otteeseen olette todennut, että valuuttakurssin täytyy myös valuutan todellista arvoa heijastaa. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että yleensä se on suhteessa 1,17. Nyt olemme toisissa suhteissa. Puuttuuko EKP siihen, sitten jos neuvosto edellyttää sitä Lissabonin nojalla? Ehkä keskuspankki Euroopassa, kuten Amerikan keskuspankki, puuttuu sitä, Mitä mieltä olette tästä? Sur la première question. Ensimmäiseen kysymykseen sanoisin vain, että keskuspankin hallituksen vastaus oli se, että me menemme mukaan tähän ohjelmaan niin, että tavoitteena on auttaa, saattaa rahapolitiikkaamme toimimaan paremmin. Ei me ole mitään muuta sanoneet kuin summan viikoittain interventioissamme. Se on helposti nähtävissäkin sitä paitsi, koska me otamme kaiken sen likviditeetin, joka sinne on pantukin näiden interventioiden yhteydessä. Minun tarkoituksenani ei ole sanoa mitään muuta liittyen tähän ohjelmaan. Me olemme sitä mieltä, että kun tiedetään mikä tilanne on, mitkä ovat puitteet, että se on oikea tapa edetä. Sitten valuuttakursseista, kuten tose, totesin juuri äsken, meillä on kaksi ongelmaa, jotka ovat keskeisiä. Ensinnäkin vanha ongelma, joka liittyy suurien vaihdettavien valuuttojen liikkuvuuteen kuten tiedetään, niin nyt ollaan vapaassa kellunassa, kuten tiedetään. En ollenkaan ajattele mitään muuta kuin, että me jatkamme keskusteluja tässä pienessä ryhmässä viranomaisia, keskuspankkeja ja hallituksia, jotka edustavat suuria vaihdettavia valuuttojen maita – kun ajatellaan näitä valuuttoja niiden heiluntamarkkinoilla, markkinoilla, miten sitä hallita paremmin. Minä pitäydyn siihen, mistä me päätämme neuvotteluissamme yhdessä muiden kumppaneiden kanssa, amerikkalaisten, japanilaisten, englantilaisten ja kanadalaisten kanssa. Sitten kehittyvien talouksien valuutta, jossa on ylijäämää, totesin jo, että meillä on yksimielisyys siitä, että olisi hyvä, että olisi jonkin verran enemmän joustoa. Thank you, Robert. Monsieur le Président, la... Pääjohtaja, meillä on historiallisen alhainen kurs, korko. Ovatko pankit tätä käyttäneet asiakkaidensa hyväksi? kun ajatellaan myös säästöjä ja inflaatiokurssia, toi, jos ajatellaan Saksan myöntämiä lainoja. Voitteko vahvistaa toiseksi, että sitten vuoden alun Kiina ei enää osta dollareja, vaan myy niitä, mutta sen sijaan ostaa kyllä euroja? Non, je ne peux pas confirmer cela. Ei tätä ei voida vahvistaa menen toiseen kysymykseen, kun kerran kysymyksen esititte. Voitte esittää sen paremminkin kiinalaisen viranomaiselle, mitä pankkeihin tulee, niin olemme sitä mieltä, että mikä tässä on tärkeää, niin totta kai se, että meidän markkinataloutemme toimisi mahdollisimman hyvin tähän asti, enkä ole nyt tota kantaa siis, vielä kerran sanon sen, siihen, mitä hallitus jatkosta päättää mutta kuitenkin olemme olleet sitä mieltä, että meidän kurssimme olivat hintavakauden imperatiivin mukaisia. Mutta pankkeissa me vielä kerran sanon sen, meillä on pankkivalvontajärjestelmä, kansallisia valvojia on, heillä on omat panneurooppalaiset organisaationsakin teidän päätöstenne mukaisesti, ja Tammikuussa käynnistyy paljon tälläkin saralla. Ja totta kai markkinatalous toimii miten toimii. Sanoit, että pankit ovat oikeastaan liikaa ansainneet, eivätkä riittävästi. Tämä heijastu koroissa puolestaan. Joku muu parlamentin jäsen mainitsi täällä, että ehkäpä ovat paljon hankalammassakin jamassa, jos ajatellaan tuottoa, joka ei ehkä ole riittävä, tällä saralla, kuten muillakin saroilla, täytyy muistaa, että on kyse monimutkaisesta markkinataloudesta. Täytyy kaikkia valvontaelementtejä vahvistaa, mitä käsissä on. Siitähän te olette päättäneetkin. Uh, thank you, Ramon. Kiitoksia, Ramon. Chair. Monsieur Trichet, in the last few days... Kiitoksia, herra Trichet. Tällä hetkellä velkamarkkinat ovat kyllä kuivuneet kasaan huomattavasti ja tällaista voi nähdä myöskin tämänhetkisessä tilanteessa, kuinka obligaatiomarkkinat kuivat kokoon, kuivat kokoon 2007 Mikä teidän kantanne on tähän liittyen? Ja sitten toinen kysymys vielä. Viime viikolla komissaari Almuni totesi, että Espanjan hallitus, heidän pitäisi selvittää heidän epäilyksiä markkinoiden suhteen juuri Espanjan talouden uudistusten suhteen. Mikä on teidän kantanne tähän? Kiitoksia. Kiitoksia. En nyt kommentoida tietenkään päivittäin markkinoiden toimintaa. Totesin vain, että on melko mahdollista, että kun tarkkailijat tai muut markkinatoimijat ovat ehkä ottaneet huomioon tiettyjä asioita. Kolmessa neljässä asiassa tämä saattaa olla tällainen tilanne kyseessä. Mutta kaikille maille ilman poikkeuksia rakenneuudistukset ovat hyvin tärkeitä potentiaalin kasvattamiseen. Ja tämä oli tähän vastaus tähän kysymykseen, jonka muunkin maan edustajat täällä kysyi. Tämä koskee kaikkia maita, tämä koskee myös Saksaa. Saksa on hyvin elpynyt, se on kyllä loistavaa, mutta tämä oli ehdottomasti myöskin tarpeen, kun nähtiin, minkälainen kilpailukyvyn edistys on ollut täällä. Tämä auttaa tietenkin, kun käydään vielä sitten rakennerullistus lävitse. Tämä on ehdoton vaatimus kaikille maille, ilman poikkeuksia, koska me kaikki olemme paremmassa asemassa, jos me teemme nämä rakenneuudistukset. Kiitoksia. Kiitos sitten Viki. Kiitos oikein paljon siitä, että muistutetaan myönteisistäkin uutisista tässä joulun alla. Koko ajan kuullaan vaan pelkkää synkkää synkistelyä näistä talousnäkömistä. on hyvä, se on hyvä muistaa markkinathan ovat erittäin äh, volatiilit edelleenkin tällä hetkellä ja olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän pitää punnita sanamme huolellisesti, että varmasti sitten lähetämme oikean viestin, että ainakaan ettei potkita aisan yli tässä. Poliitikkojen ja äh, toimittajienkin pitää, pitää katsoa sitten, että he taas vastaavasti huolehtivat siitä, että, että meidän sanamme äh, tulkitaan oikein. Lexin Financial Timesissa kerrottiin tästä viime viikon kun diilistä. Että todettiin, että 2013 vuoden jälkeen tämä mekanismi ei enää enää, enää sitten äh, salli, salli näitä valtionvelan leikkauksia, ellei, elleivät sitten äh, äh, asianomaiset jäsenmaat yksimielisesti sovi siitä, että, että maa on maksukyvytön. Minusta tässä on aiemmin tullut selväksi, että tämä komission IMFn yhdessä EKPn kanssa toteuttama maksukyky testi, testi ei olekaan yksimielinen 27 valtiovarainministerin päätös. Eli nyt sitten tämä maksukykytesti, maksukykytestin äh, luottaminen riippumattomiin itsenäisiin käsiin äh, on selkeä äh, askel. Jos näin on todella päätetty, se pitäisi välittää markkinoille myönteisenä viestinä mahdollisimman kuuluvalla äänellä Eli että kun varmistetaan se, että aina kun päätöksiä tehdään, se ää, sitten käännetään huolellisesti ja jos ää, to, toimittajat, jotka, jos, jolle, jos heille jää joku asia epäselväksi, niin sitten kysyisivät meiltä, että mistä oikeasta, oikeasti ole. Eli tässä, tuossa, tässä tämä esimerkiksi tämä, ta, tarkoittaako tämä la, et, lainan etuoikeus aikaa myöskin 2013 jälkeisen aikana? Eli markkinat kaipaisivat vähän selityksiä, että, että, että miten, mitä näille euroobligaatioille, jotka, jotka 2013 jälkeen on määrätty laukevan, tai sitten mitä tapahtuu näillä joukkuvalkikroilla, jotka nyt sitten lasketaan liikkeeseen nyt tämän päivän ja vuoden 2013 välisenä aikana. Thank you very, very much, madam. I... Kovasti kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä ensimmäisten kommenttiemme kanssa. Nyt ei ole oikea aika ruveta itse tyytyväisyyteen. Tarvitaan selkeyttä, selkeyttä, selkeyttä. Itse totesinkin, että tämähän on myös hallitusten päätös. Heillä on oma lausuntonsa – ja kuten totesin, se selventää hyödyllisellä tavalla tilannetta. Totesin, että se on kuin runo. Runo ei muutu, siinä se nyt on kiven hakattu ja nyt se täytyy vain viestiä mahdollisimman selkeästi, nimenomaan tämä teksti, josta on sovittu. Olisin kovasti samaa mieltä tästä, mutta kaikki hallitukset viestivät. Ei tässä pitäisi nyt viestimiä ehkä syyttää Totta kai tässä on se, että on kuorossa niin monta ääntä, se nyt on selvää. On niin monta ääntä. Totta kai nyt tarvitaan verbaalista kuria, siitä olen aivan samaa mieltä. Okay. Sitten gay. Uh, first of all, thank you for your advice. I'm on... Kiitoksia. Ja meni oli viime viikolla Jasperkin sanoi, että pitää olla varovainen omiin sanojensa kanssa, ettei olla kuin elefantti kaupassa. Niin totta. Kaksi kysymystä herra Trichelle. Ensinnäkin Eris Lähde Irlannissa totesi, että painostatte Irlannin hallitusta hyväksymään paketin. Ja nyt painostatte sitten Portugalia. Henkilö, joka meillä oli ministeri, haluaisi kuulla teille, että ette painosta ketään, ketään tässä ja sitten toinen kysymys. Kaksi ja puoli vuotta sitten esitin kysymyksen täällä. Oletteko onnistuneet hintainflaation rajoittamisessa, joka on tietenkin teidän, teidän päätavoitteenne? Ja sama instrumentti johti sitten taas omaisuuden inflaatioon. Että kaksi ja puoli vuotta teitte parhaanne, ettei markkinat ylikuumene. Mitä voidaan nyt tehdä? Voitteko ottaa vähän vastuuta kantaakseni tästä tämänhetkisestä tilanteesta? Ja tulee juuri talojen hintojen inflaatio. Ja mitä tästä on opittu EKPssä tulevaisuutta ajatellen? Kiitoksia. It's very clear. Niin on ilman selvää, että kun joku maa kuuluu yhtenäismarkkina-alueeseen, joka on tällä mantereen kokoinen, ja jossa on 340 miljoonaa ihmistä, joka on isompi silloin kuin USA. Ja kun on olemassa keskuspankki, jonka tehtävänä on taata hintavakaus tämän suuren talouden sisällä, niin silloin eri talouksien, kuten USAssakin pitää tietää, että he ovat mukana sellaisessa toiminnassa, jossa hintapolitiikka on tärkein ohjenuora. Ja tämä koskee kaikkia maita. Emmekä voi muuttaa rahapolitiikkaa menneisyydessä ottaen huomioon vaikka Saksan tarpeita, jotka olisit varmaan vaatinut jossain vaiheessa alhaisempiakin korkotasoja, jotta oltaisiin voita sitten luoda helpotusta muillekin maille. Emme voi luoda yhtenäistä rahapolitiikkaa, että ottaa pelkästään huomioon vaikka Espanja tai Irlanti. Meidän pitää ottaa huomioon Alaskan, Kalifornian, Floridan ja Massachusettsin tapaiset valtiot kaikki. Ja antaa sitten tämän kautta hintavakautta 340 miljoonalle ihmiselle. Eli on hyvin tärkeää ymmärtää tämä. Ja ymmärtää myös se, että veropolitiikat, makropolitiikat yleisesti ottaen, tämä myöskin riippuu kansallisista päätöksistä ja valvonnan pitää myöskin pystyä ottamaan tämän huomioon. Tiedätte hyvin, että teidän pitää muokata myöskin kansallisia politiikkoja, että ottavat myöskin huomioon sitten keskipitkällä aika välillä sitä, että, että kasvuprosentit ovat oikealla tasolla. Tämä on se tärkeä asia, jota meidän pitää tehdä. Emmekä voi toimia muuten. Koska muutoin tekisimme vai, vaikka osan, pienen osan alueen toimista. Joten on yhtä, tämä on todella tärkeää, tämä on yhtä tärkeää myöskin, kun puhun työvoimayksiköiden hinnasta ja, ja palkkakurista ja niin edelleen. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon. Tämä on oikeastaan se seuraavan kymmenen vuoden esikuva. Ja sanokaa aina kaikille hallitukset, tehkää mahdollisimman hyviä päätöksiä. Älkää tehkö tyhmyyksiä, menkää oikeaan suuntaan ja menkää siihen suuntaan, joka on rakenneruudistuksen suunta. Kiitoksia. Thank you, Astrid. Kiitos sitten Astrid. Euh, Herra pääjohtaja, yksi kysymys, joka meidän valiokuntaamme jakaa, ainakin tulevina viikkoina, liittyy siihen, että tulisiko käyttöön euro, joko velkakirja lainoja. Tiedän niistä ongelmat, joita tällaisella välineellä on, mutta en nyt siitä puhu, vaan paremminkin haluaisin kuulla teiltä, miksi nämä euroobligaatioita ei voitaisi käyttää tässä tilanteessa. Johtaako se kuitenkin löysää politiikkaa, vaikkakin tarvitaan suurempaa tiukkuutta julkisessa rahainkäytössä ja muuallakin? Haluaisin tietää, on sitten myös jotain Euroopan vakausmekanismista. Eikö se vastaa jo tiettyjä kriteereitä, joita euroobligaatioille on asetettu? Meillä on lateraalisia takuita ja missä on siis ero oikeastaan? Ja vielä kolme kiitostakin Trichelle, Kiitos siitä, että ensinnäkin selkeästi palautitte mielimme sen, että euro on säilyttänyt arvonsa paremmin kuin muut valuutat. Minä toivon, että tämä menee perille tämäkin viesti. Kiitos myös siitä, että muistutitte mielimme sen 2005 suuret huolet liittyen vakaussopimukseen niin, että selvästi yksilöitiin ne, jotka olivat virheistä vastuussa, eli euroryhmä. Ja kiitos vielä myös teidän suorituksestanne hintavakauden saralla. Se on parasta sosiaalipolitiikkaa myös kaikkien vähäosaisillemme yhteiskunnissamme. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Euh, Kiitoksia kovasti. Olen kiitollinen totta kai näistä kiitoksista. Sanoisin vain että meillä on käsissämme hyvin merkittävä ongelma. Nimittäin hallitustemme päättäväisyys ottaa huomioon kokonaisuudessaan tämä tarve ei pelkästään käytetä hyvin yksittäin, vaan valvoa muitakin vastuullisella tavalla. Se ei ole koskaan helppoa, jollekin hallitukselle tai hallituksille, sanoa toiselle hallitukselle, että te ette ole käyttäytyneet hyvin, mutta siksi me korostamme tätä valvontaa ja seurantaa. Kiitoksia kovasti euroobligaatioista. Sanoin jo jotain, me emme ole koskaan olleet sen puolesta, mutta ymmärrämme toki, että ehkä ne enemmänkin ovat sellaisia, että jotkut ovat yhdessä ja moninaisia joint on several yhteessä takaajina. Olette oikeassa, kun sanoitte, että totta kai EFSS myös eurooppalaisen puumerkin ja tavallaan sekin toimii sillä tavalla, koska päätös näin on tehty ensi kertaa. Ja kuten edelliseen kysymykseen vastattaessa, niin totesin, että meillä ei ole mitään kantaa, ei sen paremmin, sanoisinko ylipäätään mielenkiintoon tällaisia liikkeelle panna, joint and several. Totta kai se aina mahdollista on, se on hallitusten päätettävissä, mutta vielä vähemmin otan kantaa näihin 60 prosenttiin, jotka tulivat jo esille, koska tämmöisiä esityksiä on heitetty ilmaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Siellä vielä yksi. Eh, Kiitos. Olen samaa mieltä tästä. Valuuttiovaikutukset, jotka ovat ehkä ei-toivottujakin, kun ajatellaan yhteistyötä kansainvälisesti, me tarvitsemme johdonmukaisen järjestelmän eri viranomaisten kesken. Kolme kysymystä. G20-päätelmiin liittyen tarvitaanko merkittävää uudistusta IMFssä, miten EKP siihen suhtautuu. Entäpä sitten kehittyvät taloudet? Ehkä siellä pitäisi rahapolitiikkaa joustavoittaa myös vaihdossa vähittäin. Ei tarkoita, että se olisi hidas, mutta vaikka nopeasti kuitenkin, mutta vähittäin. Tällainen kriteeri olisi käytössä. Ja sitten kolmanneksi, kun ajatellaan Yhdysvaltoja, inflaation vaikutus siellä hintoihin, tai jos ajatellaan meidän rahapolitiikkamme välineitä, onko ne yhteensovitettavissa näihin perinteisiin tai ei-perinteisiin välineisiin, joita keskuspankki hyväksyy. Tarvitaanko tässä parempaa yhteensovittamista pohjois-amerikkalaisen viranomaisten kanssa? Thank you very much indeed. Kiitos tästä kysymyksestä. E- ensinnäkin äh, voisin todeta, että kansainvälisessä rahapolitiikassa tärkeitä on, on tämän asian monimutkaisuus. Se on avainasemassa. Ja kuten äsken jo totesin, näen tätä asiaa kahta, kahdelta kantilta. Eli ensinnäkin, että valuutat ja niiden keskinäiset suhteet, jotka on tietty tämmöinen pysyvä tila, asiantila ollut Bretton Woods-järjestelmän paukahtamisen jäljiltä jälkeen. Ja sitten toisaalta ovat nämä nousevien, kehittyvien talouksien valuutat. Se oli teidän kysymyksenne jälkimmäinen osa. Ja tähän voisin todeta, että, että, että, että minä ää, ää, ymmärrän tietenkin, että tämä on asianomaisten maiden käsissä – mutta ymmärrän, että että ymmärtääkseni tämä koko prosessi voisi tapahtua vähittäin ja, ja hallitusti, jossa, jo, jos, jo, jossa prosessissa sitten tämä jousto ilmenisi. Globaali yksimielisyys vallitsee siitä, kuten G20 kokouksesta juuri kävi ilmi. Ja meidän pitää myöskin sitten heijastella tätä globaalia konsensusta vaikka toisaalta tietysti on aika helppo sanoa, mutta paljon vaikeampi <laughs> käytännössä toteuttaa. Nämä ovat kaikki hyvin arka, arkaluontoisia. Ja mitä sitten tähän kolmanteen seikkaan tulee, täytyy todeta, että, että meillä aina on, on tämän, tämän luottamukselliset suhteet Yhdysvaltain liittovaltioon pankkiin hyvin luottamukselliset ja ilman, ilman tätä yhteistyösuhdetta me emme kykenisi millään muotoa torjumaan kriisiä niin kuin 2008-2009 vuonna kävi mukaan lukien Fedin meille tarjoama mahdollisuus toimittaa dollareita Eurooppaan – Äh, kassavirran varmistamiseksi meillä voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Eli tätä pidän erittäin tärkeänä tekijänä noin maailmanlaajuisesti, että, että äh, tärkeimpien keskuspankkien väliset suhteet ovat, ovat vakaat ja, ja toimivat. Äh, e-, e-, Euroopan sisällä esimerkiksi vaikka Englannin keskuspankki on tärkeässä roolissa, Japani tietenkin myöskin, ja ajatellaan tätä systeemistä järjestelyä, ja sitten vaikka ja näitä nousevia talouksia erityisesti. Kiitoksia, ja teen nyt jotain, mitä en useinkaan tee, eli sanoa loppusana tälle palaverille. Te monen kertaan ja totesitte, että te ette halua, halua en, en ennustaa, mihin, mihin ollaan menossa näiden sieltä ottaa mitään yksityiskohtia esiin, miten me olemme tämän äh, rahapoliittisen vakauden kanssa menossa ja matkalla, etkä halua sen kummempaa mm, äh, äh, markkinoiden nykytilasta kommentoida. Mutta olen kuitenkin aika, aika yllättynyt, että nämä nyky, nyttemmin, nykyisin käytössä olevien fasiliteetit, jossa, jossa sitten tukeudutaan näihin budjetoitoihin varasto, äh, vararahastomekanismeihin. Että että, että näyt, näyttää siltä, että, että, että markkinoille on nyt sitten luvassa aika vähän rahaa, josta, josta, joka, josta sitten tulee myöskin aika kallista. Että, että onko tässä nyt sitten tällainen ennakkotapaus kehitteillä, jos ajatellaan nyt vaikkapa näitä tätä korkotasoa, joita, jo, jolla, jolla tässä pallotellaan, eh, saattaa olla syntymässä järjestelmä, joka on jopa eh, epäsuosiutumpi tai epä eh, toimivampi kuin IMF-järjestelmä, mitä, mitä tässä nyt hiukan kummeksun ja ajat, toivoisin, että näissä tulevissa kokouksissa voitaisiin tätäkin asiaa lähestyä. Muussa tapauksessa varmaan monet korottavat äänensä ääntään huolestuneena vallankin, kun oivaltavat, että tämä päätöksentekoprosessi ei, ei välttämättä nyt ole niin järin avoin ollut. En tiedä, haluatteko tähän sitten vastata tai tätä kommentoida, mutta nämä ovat kuitenkin näitä ajatuksia, joita nyt minullakin tässä on mieleen tullut. Tämä esimerkiksi korkomekanismia voitaisiin vielä sitten vielä rukata. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä kommenteista. Niin, me luotamme tietenkin siihen, että jokainen viranomainen ja jokainen toimielin, heidän pitää olla vastuullisia siitä, mitä he tekevät. Mitä tämä me tehneet aikaisemmin, pyrimme ottamaan esille tämän vastuullisuuden ja kertoa myöskin parlamentille, mitä me teemme sitten ja minkälaisia ponnisteluja voitaisiin meidän mielestämme tehdä. Tämä koskee kaikkia toimielimiä ja viranomaisia. Meidän jatkuva neuvomme oli se, että heti kun te päätätte, että tällä mekanismi luodaan, niin pyrkää, pyrkää olemaan joustavia ja vähän avulioja tässä. Tämä tietysti vaikuttaa ihan järkevältä, mutta kunnioitan myös sitä, että, että hallitukset ja kansalliset parlamentit, heillä on omat sääntönsä katsoa näitä asioita. Ja meidän pitää olla nöyriä heidän suuntaansa koska tietenkin täällä on myöskin demokratia. Mutta neuvomme on hyvin selkeä. Jos päätätte lähteä tähän, niin olkaa sitten tässä joustavia ja avuliaita niin pitkälti kuin se on mahdollista. Ja jotenkin niin, tilanteen vaatimalla tavalla. Ja yleisesti voin todeta, että tarvitsemme näissä olosuhteissa – tarvitaan nyt sekä suuntaa. Ja näin yleisesti ottaen noin EKPn puolesta voin todeta, ja myöskin parlamentillekin voin todeta, että meidän pitää vahvistaa julkisviranomaisten auktoriteettia, koska julkisviranomaisten auktoriteetillä voimme rakentaa vastustuskykyä näihin vaikeisiin asioihin. Ja to, tämä olemaan vaikeaa myöskin lähitulevaisuudessakin. Kiitoksia. Uh, Kiitos näistä sanoista. Ja, uh, tähän päättyykin tämä rahapoliittinen vuoro, vuoropuhelu. Ja uh, nyt saatte hengähdystauko ainakin ensi maaliskuuhun, jolloin luultavasti, tai kyllä varmaan kohtaamme jossakin muissa puitteissa paljon nopeamminkin. Kiitos kovasti. no, I no, no, no, no, no, no,